Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. It's nine o'clock. Nine o'clock, and uh, we should get started with no delay. Aloitamme heti ilman mitään viivästyksiä. Morning. Tänään aamulla meillä on paljon tekemistä, hyvin tärkeitä asioita esityslistalla. Lähdetään liikkeelle kuuntelemalla Unkarin prioriteetit sisäpolitiikan alalla ja sitten sosiaalinen osallisuus ja erityisesti romaniväestön osallistaminen. Kuulemme Unkarin puheenjohtajan valtion edustaja. Mutta sitä ennen, kuten yleensä, hyväksytään esityslista. Kohta kuusi. jolloin oli tarkoitus kuulla korkean edustajan esittely vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta liittyen. Ei vain korkean edustajan edustajaa, mutta joka tapauksessa tämä kohta siirretään myöhempään. Ja sama koskee kohtaa seitsemän yhden hakemuksen perusteella saatava oleskelu ja työlupaa. Se lykätään huomiseen keskiviikkoon 26. päivä. Onko vastalauseita? Voimme siis näin sopia esityslistan. Kuten sanoin heti suoraan, on kunnia toivottaa tervetulleeksi ministeri Sandor Pinter. Hän on Unkarin hallituksen sisäministeri ja hän esittelee nyt painopistealueet ja työohjelman puhe, Unkarin puheenjohtajakaudella sisäpolitiikan alalla. Muistuttaisin teitä siitä, hyvät kollegat, että tänään meillä on kaksi ministeriä täällä edustamassa Unkarin hallitusta. Aloitamme sisäministeristä ja on tärkeää, että pidätte mielessä, että yritetään välttää houkutusta nyt sekoittaa kysymyksiä, jotka liittyvät Unkarin hallituksen muihin toimiin. Oikeusasiat, sosiaalinen osallisuus tai maahanmuutto, mukaan lukien romaniväestön osallistaminen. Näistä aiheista keskustellaan toisen Unkarin hallituksen edustajan kanssa, jonka tapaamme live-valiokunnassa tulevien tuntien ja päivien aikana. Meillä on kaksi ministeriä tänään aamulla – ja pari muutakin seikkaa esityslistalla, jotka ovat myös hyvin tärkeitä, joten pyytäisin, että otatte huomioon hyvin tiukan aikataulun. Minä ehdottaisin, että ministeri saa 10, maksimissaan 15 minuuttia aikaa esitellä ohjelman. Sitten ensimmäinen kierros koordinaattorille, kaksi minuuttia per koordinaattori. Sitten vastausvuoro ministerille herra Sandor Pinterille. Ja sitten toinen avoin kyselykierros niille jäsenille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Toinen kierros ja sitten lopulta ministerin vastaukset, niin että saamme koko asian hoidettua seuraavan tunnin tai tunnin ja vartin aikana enimmillään. Ei enempää, koska sitten meillä on toinen ministeri ja sitten muita tärkeitä hoidettavia asioita. Meillä on kiireinen aamupäivä siis. Joten tervetuloa jälleen kerran, ministeri. Teillä on puheenvuoro. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlament! Nagyon örülök, hogy a magyar kormánynak... Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Olen erittäin iloinen siitä, että minulla on nyt mahdollisuus kertoa teille Unkarin puheenjohtajakauden sisäpolitiikan prioriteeteista ja olen erittäin iloinen voidessani kertoa teille siitä, miten haluamme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ensinnäkin Tukholman ohjelma. Se on pohjana ja me haluaisimme keskittyä Tukholman ohjelman ähm, oikea-aikaiseen täytäntöönpanoon. Haluaisimme saada aikaan kaikki prioriteetit. Kaikkein tärkein prioriteetti on järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen on asia, jota, josta neuvostossa keskusteltiin vuonna 2000 ja nyt ajattelimme, että kymmenen vuotta on kulunut ja meillä on hyvä syy uudelleen arvioida tätä aihetta ja keskustella sitä uudestaan. Meillä on useampia syitä. Yksi niistä on se tosiseikka, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä muutoksia meillä on ollut kriisi, emmekä ole vielä täysin toipuneet siitä, ja tämä kriisi ei ole vaikuttanut ainoastaan talouteen ja arvoihin, vaan sillä on ollut myös vaikutuksensa järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Siksi meidän täytyy analysoida, mitä vaikutuksia kriisillä on ollut järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja meidän on myös katsottava, millaisia vastauksia eri jäsenvaltiot löysivät tässä tilanteessa. On aivan itsestään selvää, että tämä työ on tehtävä ja kaikkien jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä tässä asiassa. Me luotamme Europoliin, Frontexiin ja jäsenvaltioihin. Me olemme tehneet kyselylomakkeen asiakirjan, jonka esittelimme ja josta keskustelimme neuvoston kokouksessa. Tämä tässä neuvoston kokouksessa Herra Lopes Aguilar myös sai puheenvuoron ja hän puhui neuvoston ja parlamentin sujuvasta yhteistyöstä. Hän korosti niitä mahdollisuuksia, joita läheisempi yhteistyömme tuo mukanaan. Uskon, että on oikein valita tämä prioriteetti siksi, että me käytimme Tukholman ohjelmaa pohjana ja käytimme myös sisäistä turvallisuusstrategiaa, jonka hallitusten valtion päämiehet hyväksyivät viime maaliskuussa ja Euroopan parlamentin Euroopan komission tiedonantoa viime marraskuulta. Ei, haluaisin antaa teille muutaman avain ajatukseen. Ensinnäkin tämänhetkinen tilanteen analyysi, tendenssit ja uhkat. Ja haluaisin myöskin korostaa tiedon välitystä, koska se on erittäin merkittävää, kun on kyse järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Ja haluaisin korostaa vielä erästä asiaa. Ei ainoastaan Europol tuota meille tietoa. Meillä on myös sekin Itä-Euroopan yhteistyöaloite, jonka keskus on Bukarestissa ja joka tuo meille tietoa Euroopan unionin rajojen ulkopuoleltakin, joten tämän elimen rooli on erittäin tärkeä tämä seki eh, keskuksen tiedot pitäisi välittää eh, Europolille. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että meillä on jo valvova silmä Balkanilla, me saamme tietoa eh, sieltä etukäteen ja tällä tavoin voimme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Toinen prioriteetti, maksujen palautus. Tällä tavoin viemme pohjaa järjestäytyneellä rikollisuutta. Me emme saa antaa näiden rikollisten tuntea sitä, että kun he ovat tiettyjä varoja saaneet käsiinsä, he voivat niitä hyödyntää loputtomiin, joten haluaisimme järjestäytyneen rikollisuuden taloudellista pohjaa murentaa. Toinen asia, joka on tärkeä, olemme luoneet eh, työryhmän jäsenvaltioiden komission ja Europolin välille. ja tämä työryhmä tulee luomaan eräänlaisen opaskirjan, jossa analysoidaan tämänhetkistä tilannetta järjestäytyneessä rikollisuudessa. Jokainen jäsenvaltiohan yrittää käsitellä sitä tietyllä tavalla ja löytää siihen parhaat ratkaisut yhdessä jäsenvaltiossa, mutta toisessa jäsenvaltiossa on ehkä löydetty toisenlaisia ratkaisuja, joten yritämme löytää parhaita käytänteitä, hyviä ratkaisuja ongelmiin neuvoston kokouksessa pyysin sisäministerien tukea jo kaikista EUn jäsenvaltioista ja pyysin eh, heitä nimittämään asiantuntijan, joka mm, voisi eh, auttaa tämän käsikirjan laatimisessa niin, että voisimme analysoida järjestäytynyttä rikollisuutta ja eh, löytää parhaita käytänteitä, joten tässä käsikirjassa analysoidaan siis järjestäytynyttä rikollisuutta koko Euroopan unionissa. Toinen prioriteetti on keskittyminen itäiseen kumppanuuteen. Me katsomme pidemmälle kuin Euroopan unionin rajat. Yritämme välittää eurooppalaisia arvoja, ajatustapaa ja ideoita näille alueille, joten toivomme, että itäiset kumppanimme käsittelevät esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa ja muita ongelmia samalla tavoin kuin me teemme, joten meillä silloin on eräänlainen suoritusmekanismi jo EUn ulkopuolella, joka vähentää taakkaa eh, meidän harteiltamme. Tämä kumppanuus on myös mahdollisuus osallistuville jäsenille – parantaa heidän toimintaansa eurooppalaisten standardien saavuttamiseksi, oikeudellisten ja rikosoikeudellisten standardien saavuttamiseksi. Toinen kysymys, joka on erittäin tärkeä meille, on Schengenin sopimus ja kahden valtion liittyminen siihen. Tiedätte varmaan, Bulgarian ja Romanian tulisi liittyä siihen. Me olemme nostaneet tämän asian esityslistallemme prioriteettiemme joukkoon. Ja tarkastelimme asiantuntija-analyysien tuloksia ja pääsimme siihen tulokseen, että nämä kaksi maata ovat täyttäneet ne vaatimukset. Meillä on siis myönteiset asiantuntijalausunnot. Tällä hetkellä Bulgaria ei täytä kaikkia vaatimuksia rajoillaan. Romania on täyttänyt kaikki tekniset vaatimukset, puhun siis pelkästään teknisistä vaatimuksista, mutta koska Romanian ja Bulgarian rajalla ei ole mitään valvontaa, emme voi käsitellä näitä kahta maata erikseen. Meidän täytyy odottaa, että Bulgariakin täyttää kaikki tekniset vaatimukset ja puheenjohtaja oli mm, tuossa neuvoston kokouksessa, Bulgarian sisäministeri oli paikalla ja he lupasivat täyttää kaikki tekniset vaatimukset maaliskuuhun mennessä ja pyysivät meitä ottamaan tämän huomioon. Tietenkin me tiedämme, että yksikään ei jäsenvaltio ei voi liittyä Schengenin sopimukseen, jos se ei täytä sataprosenttisesti kaikki vaatimuksia. Minulla on nyt kuitenkin kaksi kirjettä Ranskan ja Saksan sisäministereiltä. He vastustavat näiden maiden liittymistä Schengenin sopimukseen, koska on muita alueita, korruptio ja oikeuskysymykset, jossa näiden valtioiden tilanne ei ole riittävän hyvä. On monia muita kysymyksiä, joista haluaisin puhua, joten yritän nyt hiukan kiirehtiä. Haluaisin kuitenkin korostaa EUn ja Yhdysvaltojen PNR-sopimusta. Nämä neuvottelut etenevät hyvällä vauhdilla, mutta katsomme myös Kanadaan ja Australian, koska meidän tulee neuvotella PNR-sopimuksista myös näiden maiden kanssa, joten nämäkin ovat prioriteetteja. Nämä eivät ole täysin neuvoston tehtävänä, koska komissiolla on pääneuvottelijan rooli, mutta meidän tulee huomioida nämä neuvottelut. Toinen tärkeä kysymys on tai Eurodec-järjestelmä käyttöön ja tulee lailliseen maahanmuuttoon. On useita kysymyksiä. Yksi liittyy tähän yhteen lupaan. Neuvottelut yhdestä luvasta ovat edistyneet huomattavasti. Ja sitten puhumme myös ähm, kausityöstä ja kausittaisista luvista. Tämä on toinen asia, josta keskustellaan. Ja lisäksi keskustellaan myös yrityksen sisäisistä siirroista, ICTistä. Näissä olemme tässä asiassa olemme pisimmällä neuvostossa. Kaikki ministerit tukivat tätä mahdollisuutta saada hyväksyä tällaiset yrityksen sisäiset siirrot, mutta Unkari ei myöskään halua luopua yhden luvan hankkeesta. Haluaisimme saada nämä neuvottelut päätökseen. Eräs toinen tärkeä kysymys on viisumitietojärjestelmä. Meillä on määräaikana kesäkuu. Siihen asti sen pitäisi olla toiminnassa. ja lisäksi Schengenin tietojärjestelmä SIS 2, se on ollut esityslistalla jo aikoja. ja keskustelut siitä jatkuvat vieläkin, joten toivon todellakin, että se toteutuu pian. Ja sitten haluaisin vielä puhua Tonava-strategiasta, koska meillä on äh, tehtävää siihen liittyen. Tonava on seitsemänneksi suurin joki, vesi, vesi, tie. Me haluamme vähentää huumekauppaa ja kiinnittää huomiota myös vaarallisten aineiden kuljetukseen. Haluamme lisätä turvallisuutta ja kun turvallisuus jos tilannetta on parannetta, haluaisimme myöskin tarkastella perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia ja luotamme tässä Euroopan parlamentin tukeen. Meidän on saatava nämä kaksi asiaa tasapainoon. Jos tämän tasapainon saamme aikaiseksi, niin sitten uskon, että meidän puheenjohtajakautemme on ollut menestyksekäs. Kiitoksia mielenkiinnostani ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Nyt äh, haluan vain sanoa, että käytin vain 12,5 minuuttia, joten olen tässä säästänyt aikaa. We thank the minister for the presentation. Kiitokset ministerille tästä alustuksesta. Hän noudatti tässä aikarajaa hienosti. Nyt ensimmäisenä koordinaattorit ja pyytäisin, että he puhuvat enimmillään 10 minuuttia, sanoo puheenjohtaja. Carlos Coelho ilmeisesti. Kaksi minuuttia, näin ehdottaisin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra ministerin ja haluaisin onnitella häntä tästä tehtävästä. Toivottavasti he voivat säilyttää tämän saman rakentavan hengen, kun hän on tänään osoittanut Pyydän anteeksi, että en voinut olla alusta lähtien läsnä, koska ihmisoikeuksien alivalikunta järjestää kuulemista Sian toiminnasta Euroopasta ja joudun olemaan siellä. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy Bulgarian ja Romaniaan. Ehkä tämä tuntuu teistä retoriselta kysymykseltä, mutta ei se ole. Haluaisin tietää, jos teidän puheenjohtajakaudellenne niin näiden kahden maan liittyminen Espasal, äh, Schengen-alueeseen on prioriteetti, jos te vastaatte myönteisesti, että tämä on prioriteetti, niin haluaisin tietää, millä tavalla puheenjohtajavaltio aikoo tehdä yhteistyötä, jotta parlamentti saa kaikki tiedot ja raportit. Niin kuin te sanoitte, integraatiota haluamme näiden kahden maan suhteen on riippuvainen siitä, että voidaan todentaa tietyt turvavaatimukset. Ja tämä velvoittaa siihen, että saamme arviot Schengen tilanteesta. Me olemme jo pyytäneet tätä, mutta neuvosto ei vieläkään ole antanut meille virallista vastausta epävirallisesti Kyllä neuvosto on antanut vastauksen, mutta se ei ole juurikaan tyydyttävä, koska se rajoittaa näiden asiakirjojen saannin vain rajoitettuun määrään edustajia tilanteessa riippuen ja näin kaikki esittelijät ja varjoesittelijät eivät saa tietoa näitä raportteja, emmekä voi tätä hyväksyä. Sitten toinen kysymys Schengenin tietojärjestelmä 2. Mitä tapahtuu siis kahdelle teidän kaudellanne? Viimeinen kysymys. Mitä kuuluu tälle virastolle, joka hoitaa Eurodacia, SISiä ja kaikkia muita tietokantoja oikeuden ja turvallisuuden alueella. Me haluaisimme saada sopimuksen aikaan ensimmäisessä käsittelyssä. Uskotteko, että se on mahdollista teidän puheenjohtajakaudellanne? Kiitos. Thank you very much, Chairman, and thank you, Minister. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos ministeri kattavasta alustuksesta. Te puhuitte niin monesta alasta, mutta minä haluaisin esittää vain kaksi tai mahdollisesti kolme kysymystä vähän kiistanalaisemmista, hankalammista kysymyksistä puheenjohtajakaudellanne. Viime viikolla täysistunnossa meillä oli erittäin hyvä ja yksityiskohtainen keskustelu turvapaikkapaketista. Olen hyvin tyytyväinen että tästä paketista on tehty keskeinen osa puheenjohtajakauttanne ja puheenjohtajakauden ohjelmaa, kuten luimme viime viikolla. Minun ryhmäni osalta turvapaikkapaketin osalta on se, että menettelyn uudelleen laatiminen luo todella perustan tälle paketille ja siinä tarvitaan edistystä mielestämme. Kuten sanoitte tässä kirjasessa, me lähestymme pian tuota 2020 määräaikaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan osalta. Ja nyt on sellainen käsitys, että jäsenvaltiot, neuvosto ovat huolestuneita kustannuksista, mutta me olemme sanoneet yhä uudestaan, että se, että pitää huolehtia päätöksentekon laadusta alun alkaen ja saada sinne riittävästi rahaa ajoissa. Hyvä vastaus puheenjohtajavaltion edustajalta viime viikolla täysistunnossa, mutta kysyisin vähän enemmän kokonaisuudessaan tästä paketista Eurodac mukaan lukien. Ja toisaalta puhuitte järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sisäisen turvallisuuden strategiasta. Kollegat ryhmässä yksi heistä on vastuussa sisäisestä turvallisuusstrategiasta ja oli tyytyväinen siitä, että paketissa painotetaan juuri tätä sisäisen turvallisuuden kysymystä laittomaan kauppaan liittyvät kysymykset. Schengen-kysymys otettiin tässä jo esiin, joten en toista tuota ja PNR-kysymys myös, mutta Europolista lopuksi haluaisimme edistystä ja parempaa päätöksentekoa, joten tuo oli erittäin tervetullut sanoma. Kiitos. Kiitos edustaja Morais sosialistien nimissä nyt ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri siitä, että annoitte aika pitkään luettelon aiheita, jotka ovat myös neuvoston ja parlamentin agendalla tällä hetkellä. Otitte esille ne osana prioriteetteja Unkarin kaudella, mutta en kuullut tai haluaisin ymmärtää paremmin, mikä puheenjohtajavaltion kanta on koskien joitakin erityiskysymyksiä. Mainitsitte ajatuksen siitä, että taistellaan laitonta maahanmuuttoa vastaan EUn rajojen ulkopuolella ja lyhyesti mainitsitte myös yhteistyöstä tässä asiassa ja halusin tietää, onko Unkarilla prioriteettina hyväksyä tämä yhtenäinen yksi ainoa lupa kausityöntekijöille. Sitten Eurodakista, niin kuin kollega SNDstä kysyi, haluaisin tietää täsmällisesti, mikä puheenjohtajavaltion kanta on lain täytäntöönpanosta Eurodakin tietojen saannista. Mikä on teidän suhtautumisenne? Schengenistä ja Bulgarian romanen liittymistä tähän alueeseen. Te vain mainitsitte, että olette saanut kaksi kirjettä kahdelta ministeriltä, jossa kirjoitettiin tätä hanketta vastaan, mutta haluaisin tietää puheenjohtajavaltion kannan asiaan koskee näitä kahta kirjettä. Mutta myös Schengenin kohdalla haluaisin korostaa samaa kuin herra Koejokin. Meidän mielestämme ei mitenkään voida hyväksyä sitä, etteikö parlamentti saisi asiakirjoja niissä tapauksissa, joissa meidän pitää antaa oma kantamme asiaan. Kyse on siitä, miten neuvosto kohtelee parlamentteja ja mielestäni meitä pitäisi kohdella yhtä lailla. Kiitos. Vihreiden nimissä Sargentini. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin heti mennä uh, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. Teillä oli ensimmäinen uh, oikeus- ja sisäministerin epävirallinen kokous viime viikolla Unkarissa ja samanaikaisesti Strasbourgin tuomioistuin teki päätöksen Dublinin kysymyksestä ja, palau, ja tuloksena palautukset Kreikasta on vaat keskeytetty jälleen, mikä on oikein terve äh, päätös, mutta tämä äh, nostaa esiin jälleen kysymyksen Dublinin sopimuksen uudistamisesta. Minua kiinnostaisi tietää, mitä ministerit puhuivat tästä aiheesta eh, viime viikolla, koska jos katson teidän suunnitelmianne seuraavalle puolelle vuodelle ja myöskin neuvoston esityslistoja huomaan, että teillä on kesäkuussa jälleen epävirallinen kokous ja aina kun puhutaan muutto- ja turvapaikkakysymyksistä, niin sitten esityslistalla lukee, että tämänhetkinen tilanne. No aina haluaisin tietää tämänhetkistä tilanteesta, mutta tarvitsemme myös päätöksentekoa Eli esimerkiksi siis se, että ihmisiä ei voi palauttaa Kreikkaan, se pakottaa jäsenvaltioita löytämään ratkaisun Dublinin kysymykseen. Ja ajattelin kysyä teiltä, että onko teillä, kuten edellisellä puheenjohtaja, valtiolla lista direktiiveistä, jotka luulette saavanne läpi seuraavan puolen vuoden aikana. Lisäksi yhtyen edustaja Weberin kommentteihin. Haluaisin tietää hiukan lisää itäisestä kumppanuudestanne ja nyt siteeraan käännöstä, jonka sain, jossa on suodatinmekanismi laittomalle maahanmuutolle. Mikä on tämä suodatinmekanismi? Kiitoksia. Kiitos. Sär, ryhmästä onko täällä jäseniä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Ei joten nimissä edustaja Tavares. Bom dia, senhor ministro. Obrigado pela sua apresentação. Huomenta, ministeri, ja paljon kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Esitän puheenvuoroni portugaliksi. Suuri osa esityksestämme keskittyi laittomaan maahanmuuttoon. Olen kuitenkin hiukan pettynyt, koska te mainitsitte Puhuitte vain vähän laittoman maahanmuuton uhreista. Ja millä tavalla neuvosto teidän kaudella aikoo suojella laittoman maahanmuuton uhreja ja ihmiskaupan uhreja? Erityisesti niissä tapauksissa, joissa äh, tässä kaupassa käytetään myös pakolaisia hyväksi. Parlamentti on tehnyt työtä pakolaisten asettamissuunnitelman yhteydessä sen mukaisesti keskityttäisiin niin henkilöihin, joilla on, jotka ovat olleet vaarassa alkuperämaassaan ja ovat olleet vaarassa, kun ovat pyrkineet Eurooppaan Näitä ihmisiä pitää voida suojella. Tässä mielessä haluaisin ottaa esille kaikki parlamentin ideat, jotka me hyväksyimme yhteispäätösmietinnössämme, joka muuten hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Kaikki parlamentin eri puolueet tukivat tässä ajatellaan, että niin, jäsenvaltioilla ei ole vielä välineitä tähän kysymykseen, kuten esimerkiksi Unkarissa on näin pakolaisten kohdalla. Noin, vuos, noin vuonna jo olemme odottaneet neuvostolta vastausta, emmekä ole saaneet sitä Belgian puheenjohtajakaudella, ja nyt sitten toivomme todella, että Unkarin puheenjohtajakaudella näin tapahtuu, koska kyseessä ovat kaikkein haavoittuvaisimmat ihmiset maailmassa, ja tässä mielessä sanoisin, että teidän maanne, teidän maalanne Unkarilla on symbolisia syitä näin toimia, koska YK on korkea pakolaisedustaja luotiin juuri silloin, kun teidän maassanne oli kriisi 50-luvulla, ja tässä mielessä olisi hyvä, että teillä olisi meille hyviä uutisia kerrottavana. Kiitoksia. any member in the room? ryhmästä Onko täällä jäseniä? Ei. Joten sitoutumattomien edustaja Morbai. Újdonság az Európai Unióban, hogy... Kiitos oikein paljon. Euroopan unionissa on uutuus se, että kun jokin asia on kiireinen, niin poliisivoimat voivat siirtyä toisen valtion alueelle – Tämä on mielestäni uskomatonta, vaikka tämä EU-lainsäädäntö onkin. Kysymykseni kuuluukin, vaikka se kuinka absurdilta kuulostaisikin, että perinteisessä demokratiassa, Ranskassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa sama unkarilaista poliisia voitaisiin käyttää, joka vuonna 2002 hyökkäsi mielenosoittajia vastaan – ja pahoinpitteeli perheen isiä, miehiä, pappeja. Sama poliisi, joka palveli diktatuuria kahdeksan vuoden ajan. He eivät voi puolustaa ihmisoikeuksia. Onko Unkarin poliisista saatu eroon nyt nämä henkilöt? Ja toinen kysymys, terrorismin vastaiset toimet. Miten tässä työssä voidaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, ovatko nämä kaksi alaa ristiriidassa? Unkarissa vähän aikaa sitten hyväksyttiin uusi laki, jossa puhuttiin ihmisistä, joilla on yhteyksiä terrorismiin. Ja tällaisia ihmisiä voidaan salakuunnella ja seurata ilman tuomioistuimen päätöstä. Minä olen Euroopan parlamentin jäsen ja voidaanko minua kohdella näin, kun minulla on yhteyksiä tähän kysymykseen liittyvään tuomioistuin käsittelyyn? Nyt annan ministerille ensimmäisen vastausmahdollisuuden ja sitten toinen kierros vielä. Ministeri, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kiitoksia, puheenjohtaja ja haluaisin kiittää jäseniä heidän kysymyksistään. Ensinnäkin herra Koeljo. Teidän kysymyksenne oli, mikä on Unkarin todellinen kanta Romanian ja Bulgarian liittymiseen Schengenin alueeseen. No, me tuemme näiden kahden, maiden, kahden maan liittymistä Schengenin alueeseen. Tietenkin luonnollisesti me haluamme kuitenkin, että nämä valtiot täyttävät kaikki tekniset vaatimukset ja vasta sen jälkeen ne voivat liittyä alueeseen. Me haluamme pitää kiinni säännöistä ja meillä on sääntö tässä asiassa ja se on, että jokaisen valtion on täytettävä kaikki tekniset vaatimukset ja sitten se voi liittyä Schengenin alueeseen, joten tämä on mielestäni riittävän selkeä vastaus. On aivan selvää, että perustuen asiantuntijatuloksiin Bulgarian ja Turkin välisellä rajalla näitä teknisiä vaatimuksia ei täytetä, eivätkä pelkästään asiantuntijat sano näin, vaan muut myös. Viranomaiset Bulgarian sisäministeriössä ja itse ministeri myönsi tämän ja samanaikaisesti he lupasivat, että maaliskuun puolen väliin mennessä saivat ratkaista nämä ongelmat ja täyttää kaikki tekniset vaatimukset. Ja silloin voimme tehdä uuden asiantuntija-analyysin ja katsoa, täytetäänkö kaikki vaatimukset vai ei. Me siis tuemme näitä valtioita, jos ne täyttävät kaikki vaatimukset. Toinen kysymys on Euroopan parlamentin jäsenten pääsy neuvoston asiakirjoihin, arkaluontoisiin ja luottamuksellisiin asiakirjoihin. Minä olen saanut tietoa ja sen mukaisesti, jos olette neuvoston rakennuksen sisällä, voitte päästä käsiksi näihin asiakirjoihin, mutta neuvosto ei ole lähettänyt näitä asiakirjoja Euroopan parlamenttiin. Näin tietääkseni on yritän parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Minä toivoisin, että tulevaisuudessa tällaiset asiakirjat annettaisiin parlamentille eh, pitäen kuitenkin kiinni tietyistä luottamuksellisuusvaatimuksista, eh, mutta nämä asiakirjat voitaisiin eh, antaa tiettyjen henkilöiden käytettäväksi parlamentista, sellaisten henkilöiden, jotka käsittelevät näitä aiheita. Kyllä näiden asiantuntijoiden pitäisi pystyä lukemaan nämä asiakirjat. Sitten toinen kysymys, siis kaksi. Me toivomme, että tämä järjestelmä on käytössä vuodesta 2013 eteenpäin. Sisäministerineuvosto päätti pitää tämän asian esityslistalle, vaikkakin epämuodollisesti, mutta tarkastukset, tarkast, otettaisiin joka kokouksessa edistys niin, että mm, painostusta pitäisiin yllä. Tätä minä tarkoitin tällä täytäntöönpanolla. Ja sitten sain kysymyksen liittyen tietosuojaan, joka koskettaa myös siis kahta. No, kaikki tietosuojavaatimukset on täytettävä. Yhtäkään järjestelmää ei tulisi ottaa käyttöön, jos kaikkia tietosuojavaatimuksia ei ole täytetty, sekä tekniset että henkilökohtaiset vaatimukset. Joten kyllä, meidän täytyy täyttää nämä vaatimukset, mitään muuta mahdollisuutta meillä ei ole. Ja sitten herra Moraes. Hänen kysymyksensä hän mainitsi erillisen kysymyksen turvapaikkapaketista. Hän mainitsi huolet kustannuksista. Tämä on, näyttää olevan kaikkien huoli. Viime neuvoston lounaskokouksessa pääaihe oli eh, EUn tulevaisuuden budjetti ja tämänhetkisten budjettivarojen analyysi, analyysi katsoimme, mitä prioriteetteja voimme toteuttaa nykyisillä varoilla, joten kustannukset ovat aina esillä. No sitten Eurodac. Sanoisin, että järjestetyn rikollisuuden torjuminen on yksi pääprioriteeteistämme rikostutkinnan näkökulmassa. Rikostutkijoilla pitäisi olla pääsy näihin järjestelmiin, mutta samanaikaisesti emme voi luopua ihmisoikeuksien ja yksityisyyden suojasta. Mutta jos meillä on tietoa ihmisistä, jotka harjoittavat ihmiskauppaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, salakuljetusta, niin nämä ovat tietoja, joihin pitää päästä. Niin, ja jos muistan oikein, niin kylmäs, kymmenes elokuuta on päivä, jolloin Prymin sopimukseen tulisi astua voimeen, ja tämäkin on rahoituksellinen kysymys. On jäsenvaltioita, jotka voivat täyttää nämä vaatimukset, sormenjäljet, DNA ja muu tieto. Nämä ovat ne kolme kysymystä. Unkari pystyy täyttämään nämä kaikki 10. elokuuta mennessä. Meidän sorma ja DNA meidän DNA-tieto kantamme on jo valmis ja sormenjälkitietokannassa äh, julkinen hankintamenettely on käynnissä, joten täytämme kyllä kaikki vaatimukset 10. elokuuta mennessä. Suurin osa jäsenvaltioista siihen pystyy, mutta eivät kaikki. Meillä on neljä jäsenvaltiota, jotka ovat jo täyttäneet kaikki kriteerit, eh, jotka ovat tehneet kaikki tarpeelliset toimenpiteet. Muut mm, pystyvät siihen vielä 10. elokuuta mennessä, mutta on joitakin jäsenvaltioita, jotka sanovat, että rahoituksellista ongelmista johtuen ne eivät pysty kaikkia näitä ottamaan käyttöön. Ja meidän on nyt katsottava, miten voimme auttaa näitä jäsenvaltioita, jotta voisimme saada Prymin sopimuksen käyttöön. Ja seuraava kysymys edustaja Weberiltä meidän kannastamme laittomaan ja lailliseen maahanmuuttoon, mitä tulee laittomaan maahanmuuttoon, niin tästä on todella tullut järjestäytyneen rikollisuuden liiketoiminnan haara. Tämä on siis järjestäytynyttä laitonta maahanmuuttoa. Ja tässä samalla vastaan erääseen toiseen kysymykseen, joka liittyy tähän, niin herra Tavaresin kysymykseen. Nämä henkilöt tulevat maista, jos he ovat vaarassa No, nämä henkilöt ovat ehkä vaarassa kotimaissa, mutta he ovat todella suuressa vaarassa matkansa aikana. Ja jos ajattelen Unkaria, Tisa, joka on yksi suurista joistamme, niin meillä oli ihmisiä, jotka yrittivät ylittää tämän joen mm, veneissä ja hukkuivat. Nämä ihmiset joutuvat siis hengenvaaraan näillä teillä, kun näillä, näillä matkoilla ja esimerkiksi tässä Unkarin tapauksessa ainoastaan yksi henkilö selvisi tästä joen ylityksestä hengissä. Ihmiset, jotka tulevat ainoastaan taloudellisista syistä, heidän ei, heille ei pidä taata välttämättä pääsyä, mutta muita ihmisiä on kyllä autettu huolestuttava. Järjestäytynyt rikollisuus käyttää tätä liiketoimintana, mutta meidän pitäisi olla armottomia näiden rikollisten suhteen, koska rikolliset hyödyntävät ja riistävät näitä ihmisiä, joilla on vain hyvin vähän mahdollisuuksia, joten me tuemme yhden luvan ajatusta ja toivon, että Unkarin puheenjohtajuuskaudella pystymme luomaan yhteisen kannan. Sitten kausityöntekijät ja kausitaiset luvat. Monet jäsenvaltiot tukevat tätä ajatusta. Unkarinkin tukee sitä, vaikka tämä ei meitä koskekaan niin paljon kuin muita. Kysymys kuuluu, ja tämä on vaikea kysymys, kuinka pitkä tämä kausi on, jos on kyse esimerkiksi hedelmien keruusta, niin silloin kyseessä on muutama viikko. Jos sitten mennään esimerkiksi työskentelemään rakennusteollisuuteen, niin silloin sesonki voi kestää useamman vuoden. Ja pitäisikö meidän taata näille työntekijöille, heidän perheilleen ja lapsilleen aivan samat olosuhteet kuin muille työntekijöille? Ja tässä meillä on mielipideeroja neuvostossa. Joten näitä kolmea asiaa ei käsitellä yhdessä paketissa Euroopan parlamentissakaan, joten varmaan voimme käsitellä nämä asiat yksitellen, koska me olemme samaa mieltä äh, yrityksen sisäisistä siirroista. Voisimme keskustella parlamentin kanssa siitä, voisimmeko edistyä tässä asiassa vai emme. Sitten meillä on vielä kaksi vielä yksi asia hoidettuna ja sitten meillä on kaksi avointa kysymystä, nimittäin yksi lupa ja sitten sesonkityöntekijät. Jos voisimme e, yhden asian viedä loppuun, niin sitten voisimme saada aikaan edistystä muilla saroilla, käsitellä muutamia kysymyksiä liittyen yhteen lupaan ja kausityöntekijöihin. Sitten rikollis rikoslakiin liittyvien tietojen pääsy viranomaisille. Me emme saisi sulkea silmiämme. Rikostutkijoilla pitäisi olla mahdollisuus saada tietoa. Poliisiviranomaisilla täytyisi olla mahdollisuus äh, saada tätä tietoa, eikä se joudu siitä, että äh, poliisiviranomaiset olisivat uteliaita äh, Tämä on osa heidän tehtävänsä. He puolustavat Euroopan unionin kansalaisia, teitä, lapsianne. Heidän työnsä on tehdä teidän elämästänne turvallisempaa. Se on heidän tehtävänsä ja meidän täytyy mielestäni taata heille mahdollisuudet äh, harjoittaa työtään. Ja sitten jos menemme Schengeniin vielä, niin Unkarin kanta haluaisin vielä korostaa. Me tuemme äh, Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengenin alueeseen, mutta haluamme, että kummatkin valtiot täyttävät täysin kaikki tekniset vaatimukset. Tämä on siis meidän kantamme. Ja sitten kollega Sargentini kysyi minulta tuomioistuimesta ja Dublinin sopimuksesta. Pitääkö minun puhua lyhyesti? Niin, minulla annettiin juuri vähän enemmän aikaa. Niin, Dublin. Ja tämä keskeyttäminen, mitä tulee Kreikkaan. Meillä on 40 000 laitonta maahanmuuttajaa, joista ei ole mitään hyötyä Kreikan valtiolle. Mitä me olemme sitten tehneet? Ensinnäkin meillä oli väliaikainen menettely. Lähetimme joukkoja, muun muassa unkarilaisia, tukemaan rajavalvontaa ja laiton maahanmuutto vähentyi 40 prosentilla, joten tuloksia syntyi. Sitten Strasbourgin tuomioistuin antoi meille ohjenuoran. Me pidämme kiinni kaikista tuomioistuimen päätöksistä, pidämme kiinni tästäkin päätöksestä ja tarkastelemme tilannetta uudelleen. Itäinen kumppanuus ja tämä suodattaminen Meillä on kuusi kumppanimaata EUn itärajoilla, Ukraina, Moldavia, Moldava, Valko-Venäjä, Georgia, Armenia. Kaikki nämä valtiot, niillä on samat ongelmat. Jos ne kaikki käsittelisivät järjestäytynyttä rikollisuutta, laitonta maahanmuuttoa ja niin poispäin samalla tavoin, niin ne pystyisivät pysäyttämään nämä virrat ja voisivat käyttää samoja periaatteita tilanteen arvioimiseen kuin EUn jäsenvaltiot. Tätä siis pidän eräänlaisena suodattimena, koska laittomien maahanmuuttajien virta pysähtyy ja samanaikaisesti parannamme näiden valtioiden oikeusjärjestelmää, koska niiden oikeusjärjestelmä lähentyy EUn oikeusjärjestelmään. Ja tiedän, että 1956 YK on pakolaisasian valtuutettuun virka perustettiin. Hänellä on erillinen toimisto Unkarissa ja me saamme neuvoja sieltä. olette varmaan Palatonjärven lähellä Unkarissa nähneet poliisiviranomaisia. Poliisiviranomaisia on paljon siellä, missä on matkailijoita, äh, ulkomaalaisia ja nämä muiden jäsenvaltioiden poliisit tulevat äh, auttamaan sinne, missä meillä on paljon matkailijoita. Ja unkarilaiset äh, poliisit mm, saattavat mennä esimerkiksi Kroatiaan auttamaan siellä Kroatian poliisia Tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistä. olen käynyt Bayerissa ja sovimme siellä, että Oktoberfestin aikaan unkarilaiset poliisit menevät sinne auttamaan, joten ei tarvitse pelätä. Ei tässä ole kyse siitä, että poliisi loukkaa kansalaisia jossain toisessa jäsenvaltiossa – meidän poliisivoimiemme ideologia on muuttunut. Ja ne henkilöt, jotka eivät pitäneet tästä ideologian muutoksesta, jättivät Unkarin poliisivoimat, joten olemme oikealla linjoilla nyt. Ja mitä tulee ihmisoikeuksiin ja terrorismiin, meidän on löydettävä oikea tasapaino. Valtiot, jotka ovat eniten kärsineet terrorismista, usein keskittyvät terrorismin torjuntaan ja liikkuvat poispäin ihmisoikeuksien suojelusta, mutta meidän tulee olla realistisia ja aina löytää oikea tasapaino terrorismin ja rikollisuuden torjunta toisaalta, toisaalta ihmisoikeuksien suojeli. Kiitoksia. Kiitos. Toinen ministeri aikataulun mukaan on tulossa kymmeneltä hetki vain. Edustaja Tavares, Hän on sosiaalista osallistamisesta vastaava puhemisministeri Unkarin hallituksesta ja hän puhuu romanien osallistamisesta. Joten ehdottaisin, että nyt toinen kyselykierros. Minulla on kymmenen jäsenen lista. Luen tämän listan. Ja sitten suljen puhujalistan. Jäsenet ovat seuraavat. Diaz de Mera, Hankis, Romero Lopez, Strassa, Interveld, Makovei. So I suggest... Ehdottaisin, että toisella kierroksella puheaika annetaan minuutti per jäsen, jotta ministerillä on aikaa vastata. Pyydän, että kunnioitatte puheaikaa, koska meillä on paljon asioita esityslistalla, kuten aina. Ensin kuitenkin työjärjestyspuheenvuoro, edustaja Tavares. Haluan selventää tämän ehkä. Tämä hävisi jotenkin tulkkauksen kautta. Haluan vain tietää kysymys, jonka tein aikooko komissio tää viedä loppuun tämän kysymyksen uudelleen sijoittamisesta? Tämmöinen vastausvuoro, ministeri. Näin toivon. Toivon, että näin käy. Kiitos lyhyestä vastauksesta. Toinen puhelinkierros Sogor, minuutti. Uh, Kiitoksia. Niin kuin viime kerrallakin kysyisin hiukan enemmän koska herra Busutil ei ole paikalla, hän pyysi minua esittämään EPP-nimissä kysymyksen ensinnä Schengenistä. On selvää, että teknisten kriteerien kanssa meillä on ongelmia. Tai ei ole ongelmia, mutta poliittisen on kanssa kyllä. Joten pyytäisin, että selkeät kriteerit otetaan käyttöön koska korruptio ja oikeusjärjestelmän uudistaminen ovat näitä kriteerejä. Tämä Schengenistä sitten jatkan kariksi alapvető jogok. Indokoltnak tartja javas... Turvallisuus ja perusoikeudet. Onko teistä perusteltua, että Frontexin, Frontexin pitäisi pystyä hoitamaan henkilötietoja ja sitten eurooppalaista solidaarisuudesta, onko teistä oikein asettaa Kreikkaan nopean toiminnan joukkoon ja pitäisikö teistä ryhtyä lisätoimiin ja Tämä tulee turvapaikkakysymyksen, voiko Kreikka luottaa jonkinlaiseen taloudelliseen tukeen? Kiitoksia puheenjohtaja. Solidarisuus terroristin uhreja vastaan eilen tapa, tapa, eilen äh, lentokentällä. Ministeri, kiitoksia teidän työohjelman esittelystä ja toivotan teille menestystä. Järjestäytynyt rikollisuus ovat, on tällaista rajat ylittävää toimintaa. Se liittyy nettirikollisuuteen, ihmiskauppaan, orjuuteen, rahanpesuun, euron väärennykseen, taideteosten väärentämiseen, radioaktiivisten aineiden kuljettamisen asekauppaan ja niin edelleen. Kaikki tämä on rajat ylittävää toimintaa. Europol on tällainen yhteinen tekijä yhteisön tekijä. Aikooko Unkari asianmukaisella tavalla ja nopeasti saada aikaan uuden Europol-asetuksen, joka antaa uusia toimivaltuuksia Euroopan parlamentille. Tähän liittyy myös lainsäädäntömahdollisuuksia Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Aikooko Unkari viedä eteenpäin arviointiprosessia Europolissa, jotta voidaan saada tuloksia vuonna 12 ja saamme uuden Europol-asetuksen sitten vuonna 2013 ilman sen kummempaa viivyttelyä. Kiitos. Kiitos edustaja Hankis. Kiitos oikein paljon. Terrorismin vastaisista toimista ja prioriteeteista. Euroopan unionissa on tätä koskeva strategia ja toimintasuunnitelma jota uudelleen tarkastellaan vuosittain. Tähän kuuluu kolme kysymystä, jotka tulisi mainita ja jotka ovat olleet asialistalla viime aikoina. Mikä on kantanne terrorismin rahoituskysymyksessä PNRn ja SWIFTin ongelmien lisäksi? Tällaiset hyväntekeväisyysjärjestöt niin kutsutut, joita käytetään terrorismin rahoittamiseen. Näin tavallaan piilotellaan terrorismiyhteyttä. Ja toinen kysymys, terrorismi järjestäytynyt rikollisuus, miten nämä liittyvät yhteen. Paljon todisteita on siitä, että terroristijärjestöt keräävät kapasiteettia järjestäytyneen rikollisuuden kanavien kautta, vaikka nämä ovat tavallaan ristiriidassa – toisen takana on ideologia toisen tuotto, mutta synergia voi olla kuitenkin hyvin hedelmällistä, jos näin voi sanoa. Ja tiedon vaihto vielä, miten voidaan parantaa, parantaa tiedon vaihtoa Euroopan unionissa terrorismin vastaisessa taistelussa erityisesti. Haluatteko vahvistaa tätä yhteistyötä? Kiitos, edustaja Romero. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä ottaa esille turvapaikkapakettikysymyksen. Niin. Nyt tavallaan sotketaan maahan, laittomat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat keskenään. turvapaikanhakija on käsitelty niin naurettavalla tavalla, että sitä ei juuri voi hyödyntää, hyödyntää ja mitä on tapahtunut tälle hakijalle Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa, kun ajatellaan moraalisia vahinkoja, niin on tuomittu Belgia ja Kreikka ja todennäköisesti kuitenkaan tämä henkilö ei kuulisi, kuuluisikaan turvapaikka-aseman hakijaksi. Ja kun ajatellaan näitä kaikkia ihmisiä Kreikassa, niin useat heistä vaativat tällaista lisäsuojelua ja näin ollen tähän liittyy iso ongelma. Joko päätetään yhteisturvapaikkajärjestelmästä tai te poistatte Dublinin yleissopimuksen. Ja ongelma, joka meillä on, on todellakin varsin hankala. Kiitos. Grüß Gott, Herr Ratsvorsitzender und herzlich willkommen. Hyvää päivää neuvoston puheenjohtaja ja tervetuloa äh, turvallisuusvaliokuntaan. Te esittelette hyvin laajan ja kattavan ohjelman puheenjohtajakaudetta tänne varten ja äh, tuemme toimijanne äh, turvapaikkapaketissa myöskin PRR-sopimuksen eteenpäin vieminen. Schengenin liittyvä kanta on sellainen, että tuemme sitä kovasti. Me kannatamme sitä, että jäsenvaltiot voivat siihen liittyä, mutta meidän on myös varmistettava, että kaikki vaatimukset täyttyvät liittyvät. Olemme iloisia siitä, että kannatatte neuvoston ja parlamentin parempaa yhteistyötä. Se on tarpeen ja toivottavaa. Ja itävaltalaisena olen iloinen tästä Tonava-strategiasta. Minua kiinnostaisi tietää, millaisia konkreettisia toimenpiteitä on tarkoitus tehdä turvallisuuden ja neljännen pilarin alalla. Kiitoksia. Kiitos edustaja Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti kolme lyhyttä kysymystä. Ensin neuvosto on hyväksynyt mandaatin, jotta voidaan neuvotella Yhdysvaltain kanssa transatlanttisesta tietosuojasopimuksesta, mutta Yhdysvaltain puolelta ei ole nimetty vielä neuvottelijaa. Ehdottaako Unkarin puheenjohtajavaltiona Yhdysvalloille, että prosessia pitäisi nopeuttaa? Toiseksi lain käyttö käyttötarkoituksiin, Eurodac-tietojen antaminen. Turvapaikkapolitiikka ja järjestäytynyt rikollisuus jotenkin yhdistettiin samassa virkkeessä, mistähän tuo yhteys tuli luotua. Viimeinen kysymys. En ole ihan varma, mihin ministeriön tämä kuuluu, joten esitän kysymyksen teille 9. helmikuuta. Unkari puheenjohtajavaltiona järjestää konferenssin perheistä ja syntyvyydestä käsittääkseni. Ja haluaisin kysyä, miten jäsenvaltiot, jotka aina vaativat subsidiariteettia, miten ne ovat nyt sitä mieltä, että Euroopan unionilla on jotain tekemistä perhepolitiikan ja syntyvyyden kanssa. Jos näin voisi, on, voisitteko taata, että tähän luetaan mukaan kaiken tyyppiset perheet? Kiitos. Kiitos edustaja Makovei. Thank you, <clears throat> Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys on jatkoa aikaisemmalle kysymykselle koskien terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua. Niin istun täällä päin. Ja se liittyy myös korruptioon, koska näitä ilmiöitä ei voi olla olemassa ilman korruptiota. Komissio pyrkii saamaan aikaan tiedonannon EUn korruption vastaisesta politiikasta ja kysymykseni kuuluu, Tuetteko te komission tekemää työtä, jotta saataisiin tällainen e-, korruptiovastainen politiikka aikaan EU-ssa? Aiotteko te tukea ja vahvistaa edelleen toimintaa ja ehkä vielä nopeuttaa koko prosessia, joka liittyy tähän tiedonannon laatimiseen? Kiitos. Ministeri, teillä on puheenvuoro. Igyekszem röviden válaszolni a... Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys, joka liittyy Schengenin liittymiseen. Herra Sogorin kysymys. Minulle on selvää, että olemme selkeästi sitoutuneet Schengenin liittymiseen. oikeuden alue ja Saksan ja Ranskan ministeriöiden, ministerien kirjeet. En tiedä, mitä vaikutuksia niillä tulee olemaan tässä vaiheessa, mutta tarvitaan eh, Schengenin jäsenvaltioiden sataprosenttinen tuki. Frontex-joukot Kreikassa. Siellä on ollut aivan erinomaisia tuloksia. Siellä on tullut unkarilaisia joukkoja, jotka ovat tuoneet teknistä tukea. 40 prosenttia vähemmän laittomia rajanylityksiä Kreikan rajalla yhden vuoden aikana. Tietenkään tämä ole kestävä operaatio. Me tarvitsemme toisenlaisen ratkaisun. Ja mitä tulee rahoitukselliseen solidaarisuuteen. Me neuvottelemme tästä, mutta on hyvin vaikea jakaa määrärahoja oikeudenmukaisella tavalla. Tämä on hyvin vaikeaa. En tiedä, mikä on aikataulu ehdotusten tekemiselle neuvostolle. Sitten kysymykset. Viime iltana Moskovan lentokentällä sattui terroristi hyökkäys, yli 30 kuollutta ja 135 loukkaantunutta. Haluaisin osoittaa sympatiaani. Monet Euroopan unionin kansalaiset loukkaantuivat tai kuolivat ja toivomme, että voimme vastata tähän hyökkäykseen oikealla tavalla myöhemmin. Europol-asetus ja menettelyn nopeuttaminen sitten. Minä edistän kaikkia toimia, joilla parannetaan turvallisuutta ja Europol-prosessin nopeuttaminen tällä saralla palvelee kaikkien EU-kansalaisten turvallisuutta. Tästä olen vakuuttunut. Herra Hankish, tästä toimintasuunnitelmasta Meillä on rahoitusongelma. Meitä tulee terrorismin torjuntastrategiaan. Tur- vallisuus- ja sisäministerien neuvostossa keskustelimme tästä syvällisesti alle prosentti EUn budjetista menee terrorismin torjuntaan. Meidän on pohdittava sitä, kuinka tärkeää turvallisuus on ja riittävätkö nämä määrärahat turvallisuutemme takaamiseksi ja sitten linkit terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Terrorismilla on ideologinen pohja, mutta jotta voitaisiin harjoittaa operaatioita, terrorismi tarvitsee rahoituslähteitä – ja nämä eivät tule ideologiselta pohjalta, vaan huumekaupasta, huumeiden viljelystä. Sieltä he saavat rahoituksensa aseiden ostoon ja muuhun. Ja tämä on terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden välinen linkki, koska järjestäytynyt rikollisuus on linkki huumeviljelijöiden ja terrorismijärjestöjen välillä. Ei pelkkä ideologia riitä taisteluun. Ideologia on suunta, mutta järjestäytynyt rikollisuus antaa välineet. Me olemme luoneet terrorismin torjuntakeskuksen ja samoin kuin muut ja Länsi-Euroopan valtiot, joissa tällaisia virastoja on. Tämä keskus tulee olemaan osa samantyyppisten keskusten verkostoa Euroopan unionissa. Edustaja Romero kysyi turvapaikkapaketista muutosta. Hän sanoi, että nämä kaksi asiaa erotetaan, mutta eivät ne tietenkään ole täysin erillään toisistaan. Jos eh, joku henkilö on palannut monta kertaa laittomana maahanmuuttajan viidennellä kerralla, eh, hän tulee hakemaan turvapaikkaa. Joten nämä kysymykset kyllä liittyvät ihan selkeästi toisiinsa. Meillä on klassisia turvapaikanhakijoita, jotka pakenevat vaarallisia tilanteita ja jotka ovat vaarassa omassa kotimaassaan. Ja sitten on seikkailijoita, jotka hyödyntävät ja väärinkäyttävät turvapaikkajärjestelmää – mutta tämä on lainsäädäntöpaketti, josta me neuvottelemme ja me yritämme saada paketin valmiiksi Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Lisäsuojelu ja Dublin ja Eurodac, nämä ovat asioita, jotka ovat paketissa, joka haluaisin saada päätökseen Me Herra Strasser esitti erittäin tärkeitä kysymyksiä. Kyllä, on selvää, että on tarpeen, että tekniset vaatimukset täytyy saada toteutettua, jotta Schengenin voidaan liittyä. Ja sitten yhteistyö parlamentin kanssa. Tämä on prioriteetti meidän puheenjohtajuuskautemme aikana. Jos katsomme ainoastaan omia maitamme ilman päätöstä parlamentissa, kukaan ei voi saada aikaan mitään toimintaa. Kaiken pitää toimia Euroopan unionissa. Mitä tulee Tonava-strategiaan, se on prioriteetti myöskin. Me olemme luonneet erityisen viraston tätä hanketta varten, johon voisimme ottaa ehdotuksia mukaan tähän hankkeeseen. Ja Serbian muiden maiden kanssa haluaisimme luoda viraston, joka kattaa suojelun ja turvallisuuden tällä alueella, Etelä-Tonavan alueella. PNRstä ja PNR-neuvotteluista Yhdysvaltain kanssa. Kyllä, mandaatti meillä on, mutta komission tehtävä on neuvotella. Me voimme ainoastaan edistää näitä neuvotteluja. jokainen eh, Euroopan unionin jäsenvaltio tulee hyötymään turvallisuuden lisääntyessä tämän prosessin kautta. Mutta meillä on toinenkin kysymys, PNR EUn sisällä. Me voimme keskustella tästä vielä Australian, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa ja tämä lisää eh, EUsta ulospäin menevää liikennettä, mutta siitä tulee sitten turvallisempaa kuin eh, sisäinen liikenne Euroopan unionissa. On sitten turvallisempaa matkustaa Yhdysvaltoihin lentokoneella kuin lentää esimerkiksi Pariisiin ähm, Euroopan sisällä. Enkä tiedä, onko tämä oikea lähestymistapa. Eurodax viranomaisilla pitäisi olla pääsy äh, tähän järjestelmään. Mielestäni vastasi kyllä tähän kysymykseen. Kyllä tällainen pääsy täytyy järjestää. Sitten Eh, edustaja Makovein kysymys. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Unkarissa esimerkiksi hyväksyimme lain, jonka tarkoituksena oli korostaa turvallisuusjärjestelmän laatimista ja toteuttamista ja halusimme varmistaa, että että poliisiviranomaisten elämän tapa olisi sopiva. Perhepolitiikka on äh, myöskin äh, vähem, vähäisempi toimivaltuus. Kyllä, meidän on löydettävä ratkaisu perheisiin. Toivottavasti ne vastannut kaikkiin kysymyksiin ja voitte hyväksyä vastauksen. Haluaisin vielä äh, korostaa sitä, että yhteistyö parlamentin ja neuvoston välillä on asia, jota haluamme viedä eteenpäin. Kiitoksia. Ministeri. Kiitos. Huomaan, että sosiaalisen osallisuuden asioista vastaava ministeri odottaa tiiminsä kanssa, joten nyt kiittäisin vain kaikkia jäseniä siitä, että pidit aikataulusta kiinni ja todella haluamme vielä vahvasti sanoa, että tuomitsemme Moskovan terrori-iskun, jossa kuoli 35 henkilöä, yli 100 ihmistä loukkaantui. Meidän on aktiivisesti vastustettava terrorismia, suojeltava uhreja. Kolmanneksi totta kai kiitämme ministeri Pinteriä, toivomme hänelle kaikkea hyvää ja menestystä – ja mielellämme teemme edelleen yhteistyötä Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Euroopan parlamentin puolelta varmasti olemme valmiita yhteistyöhön neuvoston ja komission kanssa, jotta voitaisiin päästä kaikkiin niihin tavoitteisiin, jotka täällä on esitetty. Kiitos ministeri. Dear colleagues, if you please be seated. Hyvät kollegat, pyydän, että voimme jatkaa kokousta. Should kick off and get started. Nyt meidän tulisi jatkaa töitämme, koska meillä on niin valtava kiire tänään aamulla. Meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi sosiaalisen osallisuuden ministeri. Hän edustaa Unkarin kautta Euroopan unionissa ja hän voi nyt esitellä painopistealueet ja työohjelman sosiaalisen osallisuuden osalta, erityisesti romaniväestön osallistamisesta. Hän on Unkarin sosiaalisesta osallistamisesta vastaava apulaispääministeri Soltan Balog. Ehdotan, että toimimme samalla tapaa kuin tänään aamulla. Ensin koordinaattoreille kysymysmahdollisuus kaksi minuuttia maksimissaan, sitten ensimmäinen vastaus ministeriltä ja sitten toinen avoin kierros, jotta voimme noin tunnissa ja kymmenessä minuutissa hoitaa tämän keskustelun. Muuten meidän on vaikea saada esityslistan kaikkia kohtia käsiteltyä. Joten Ensin ministeri, teillä on puheenvuoro. Elnök úr, köszönöm szépen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Tänään keskustelemme prioriteeteista alalla – jolla ei aikaisemmin ole ollut uiskoista painetta käsitellä. Me pidämme tätä prioriteettiaiheena omasta aloitteestamme. Syynä se, että usean vuosikymmenen ajan asiantuntijat ovat pyrkineet ratkaisemaan tai ainakin ymmärtämään romanikysymystä Euroopassa. Samalla Eurooppa ei ole pitänyt riittävän tärkeänä poliittisessa työssään tätä keskeistä kysymystä. Meidän kuuden kuukauden puheenjohtajakautemme aikana me haluaisimme saada jotain edistystä aikaiseksi tällä alalla. Tavoitteenamme on luoda puitestrategia Euroopan tasolle, koskien siis romaniväestön osallistamista. Ja toivoisimme, että kaikki jäsenvaltiot voisivat luoda kansallisen tason strategioita tai ainakin ruveta laatimaan strategioita tällä alalla. Edustamani ministeriö on sosiaalialan ministeriö. Ja minä olen vastuussa sosiaalisesta osallistamisesta. Me keskustelemme köyhyyden vastaisesta foorumista – lapsiköyhyyden vastaisista asioista ja romanikysymyksistä kansallisella tasolla ja myöskin Euroopan tasolla puitestrategiasta näiden samojen kysymysten osalta. Jotkut teistä ovat tämän alan erityisasiantuntijoita ja ovat aktiivisesti työstäneet näitä kysymyksiä usean, al- usean vuoden ajan. Varmasti ymmärrätte, että on hyvin hankalaa sanoa jotain uutta tästä aiheesta. Kuitenkin on hyvin tärkeää, että tämä aihe on jatkuvasti esillä, jotta voimme lisätä tietoisuutta. Kokemuksemme Unkarissa on se, että konsensuksen saaminen on tärkeää. Demokratian lähestymistavan aikaansaaminen. kun yleensä suhtautumistapa romanikysymykseen on melko kielteinen, joten näiden toimien esiintuominen on tärkeää. Samalla pitää puhua konkreettisesti, jotta voidaan vakuuttaa Euroopan kansalaiset siitä, että tämä aihe on kaikille tärkeä ja siksi tähän asiaan on puututtava. Tämä on asian yksi puoli. Toinen puoli on sitten pohdinta siitä, miten tämä vähemmistöryhmä elää ja miten vähemmistöryhmä voidaan aktiivisesti ottaa mukaan käsittelemään näitä kysymyksiä, jotta voidaan yhdessä ratkaista nämä kysymykset. Mitään selkeää ratkaisua ei ole nyt näkyvissä. Edistystä voi tietenkin tapahtua, mutta mitään lopullista ratkaisua tuskin saamme aikaiseksi. Olisi liian myönteistä ajatella, optimistista ajatella, että näin voisi tapahtua. Romaniyhteisö on saatava osalliseksi mukaan myös laatimaan strategiamme. Toisaalta kysymys kuuluu, miten voimme saada romaniväestön aktiivisemmin osallistumaan. Romaniväestö on epäaktiivista siinä mielessä, että romaniväestön piirissä on monia vähän koulutettuja, monia työttömiä, mutta meidän pitäisi saada tämä väestöryhmä tekemään jotain oman asemansa parantamiseksi. Siksi haluamme heidät aktiivisesti mukaan näihin prosesseihin. Me olimme aluksi sitä mieltä, että tämä on tärkeä osa Euroopan tulevaisuutta – Puhumme yli kymmenestä miljoonasta ihmisestä. Tietenkin mielipideeroja on myöskin näistä luvuista, mutta useimmat näistä kymmenestä miljoonasta ovat tällä hetkellä työttöminä ja heiltä puuttuu riittävä koulutus, jota he voisivat työmarkkinoille tulla. Köyhyyttä on paljon, sosiaalista syrjäytymistä myös. Tämä on hyvin tyypillistä useimmissa Euroopan unionin maissa. Jos voisimme osallistaa kaikki nämä ihmiset yhteiskuntaamme, se olisi inhimillinen teko, mutta myöskin taloudellisesti järkevä. Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana EUn hallitukset ja kansalaisjärjestöt ovat lähteneet moniin aloitteisiin – Varoja on käytetty paljon romaniväestön osallistamisen toteuttamiseksi. Kuitenkin tilanne on lähinnä heikentynyt, ei parantunut. Kun ajatellaan romanin työoloja tai elinoloja. Ja meidän on avoimesti puututtava tähän kysymykseen. Euroopan unioni on vahvistanut, että taloudellisten ja sosiaalisten osalta on kyse lähinnä kansallisesta toimivallasta, mutta kyllä EUn toimielimillä on myös tärkeä rooli. Monien mielestä, ja kyselyt ovat tämän osoittaneet, kyse ei ole ainoastaan humanitaarista kysymyksistä, vaan talouskysymyksistä myös, että voidaan parantaa kilpailukykyä ja sosiaaliturvajärjestelmää järjestelmien kestävyyttä. Siksi romaniväestön osallistaminen on tärkeä asia EU-ssa. Maailmanpankin tutkimusten mukana niin, että jos romanien taso pääsisi alueelliseen keskiarvoon, niin BKT kasvaisi 4-6 prosenttia, joten tämä on tärkeä taloudellinenkin tekijä. Meidän pitää puuttua koulutuskysymyksiin, asuntokysymyksiin, syrjintään ja terveydenhuoltokysymyksiin, kaikkiin kattavasti. Meidän on siis puututtava kaikkiin näihin aloihin yhtäaikaisesti. Unkarin puheenjohtajakaudella pyrimme edistymään romanien osallistamisen alalla. EU:ssa. Varmasti tiedättekin nämä asiat jo, mutta olen hyvin ylpeä, ylpeä siitä, että unkarilainen romaniedustaja parlamentissa on aloittanut keskustelun Euroopan romanistrategiasta – ja syksyllä 2011 tämä mietintö hyväksytään ja tämä on meille hyvin tärkeä asia, koska näin neuvosto ja komissio saa tärkeää tukea omassa työssään. Euroopan komission aikataulun mukaan 6. huhtikuuta 2011 jäsenvaltioiden romanistrategiat julkaistaan luonnoksena ja sitten neuvoston päätelmät hyväksytään komission ehdotuksen pohjalta. Tämä meidän tavoitteemme Unkarin puheenjohtajakauden loppuun mennessä haluaisimme neuvoston päätelmät tästä aiheesta. Euroopan parlamentti keskustelee myös tästä luonnoksesta – ja me kiinnitämme paljon huomiota keskusteluihin, joita parlamentissa käydään. Lisäksi viime vuoden syyskuussa asetettiin työryhmä, joka työsti kyselylomaketta, joka sitten me lähetettiin jokaisen jäsenvaltioon. EPSCO-neuvosto on keskeisessä roolissa, kun keskustellaan neuvoston päätöksistä, mutta myös muut neuvoston kokoonpanot osallistuvat koulutus, kulttuuri ja nuoriso, ministerineuvosto, sisä- ja oikeusasioiden myös. Ja sitten yleisten asioiden neuvostossa myös keskustellaan näistä neuvoston päätelmistä. Toivottavasti ne hyväksytään Euroopan neuvoston kokouksessa kesäkuussa. Me haluaisimme päätelmät siis vahvistettua Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Keskeiset osat neuvoston päätelmissä olisivat sellaisista, että nähdään, että sitoudutaan eu tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla meidän on tunnistettava ne alat, joilla pitäisi toimia indikaattoreiden ja määrällisten tavoitteiden pohjalta. Meidän pitäisi huolehtia hyvästä kohdentamisesta, kun kohderyhmä on löytynyt, pitää ottaa huomioon sosiaaliset ja alueelliset kysymykset. Siksi tuemme Euroopan parlamentin Livien Jarukon ehdotuksia että luotaisiin tällainen kriisikartta, jossa nähtäisiin kaikkein heikko-osaisimmat alueet, jotta voidaan auttaa hallituksia kehityssuunnitelmien luomiseksi näiden täytäntöönpanossa ja noudattamisessa. Hyvin tärkeää on, että romani osallistamiskysymys otetaan valtavirtaistamispolitiikkaan mukaan, eli kun uusi aloite – on hyväksytty. strategia on yhdistettävä Euroopan 2020 strategian hyvin selkeästi. Meidän mielestämme tarvitaan selkeää sitoutumista strategiaan osana Euroopan 2020-strategiaa. Jäsenvaltioiden on siis määriteltävä indikaattorit ja määrälliset tavoitteet omissa kansallisissa ohjelmissaan, jotta voidaan tukea työllistymistä ja vähentää romanien syrjäytymistä. Jotta saisimme menestystä aikaiseksi, meidän on pidettävä mielessä myös ne asiakirjat, joissa määritellään näitä toimia. Jos teemme koordinointityötä muiden strategisten asiakirjojen kanssa kansallisella ja alueellisella, kuten paikallistasolla myös, voimme saada aikaan menestystä. Euroopan unionin rahastojen kautta voidaan täytäntöön panna politiikkaa tällä alalla. Jotta voitaisiin paremmin käyttää EUn ja kansallisia varoja, haluaisimme luoda yhteistyötä rakennerahastojen, sosiaalirahaston, aluekehitysrahaston, ja maatalouden ja maatalouden kehitysrahaston välillä. Me haluaisimme siis koordinoida näitä, jotta saadaan aikaan synergiaetuja. Hyvin tärkeää on huolehtia kestävästä monivuotisesta ohjelmoinnista. Ne, jotka tekevät työtä tällä alueella, varmasti tietävät, että usein luodaan jonkinlaista – paniikkia siitä, että mitä tapahtuu, kun yksittäisten ohjelmien rahoitus lähestyy loppuaan. Me haluaisimme luoda järjestelmän, jolla huolehditaan hyvästä valvonnasta ja seurannasta. Haluamme, että sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet ja köyhyys otetaan voimakkaasti esiin ongelma alueena Meidän on pohdittava sitä, miten saadaan luotua sellaiset olot, että voidaan yksinkertaistaa hakumenettelyitä, jotta kaikkien vähäosaisimmat kansaryhmät voivat helpommin saada tukea. Totta kai mielelläni vastaan kysymyksiinne, jotka koskevat näitä ohjelmia, mutta yhteenvedonomaisesti voisin sanoa seuraavaa. Nämä kolme aihetta – Köyhyys, lasten köyhyys ja romanien osallistaminen ovat sellaisia aiheita, joiden osalta testataan myös uskottavuuttamme. 20 vuotta sitten, kun Unkarissa päästiin eroon diktatuurista, halusimme luoda sosiaaliturvaa paremmaksi. Ja nyt useat uskovat kuitenkin, että elämä oli helpompaa diktatuurin aikana kuin demokratian, kun puhutaan juuri sosiaalisista oloista. Joten meillä on suuri haaste demokratian vahvistaminen tällä tapaa. Ja mitä voimme tehdä kaikkien niiden miljoonien ihmisten eteen, jotka eivät voi nauttia nyt demokratian luomista eduista – tai integraatiosta Euroopan unionin tasolla. Joten tässä on vielä tätä psykologista kysymystä, kun ajatellaan köyhyyden vastaista taistelua ja romanien osallistamista. Kiitos ministeri ja kiitos koordinaattoreille jo etukäteen siitä, että pyritte puhumaan enimmillään kaksi minuuttia. Ensin EPP-ryhmän nimissä käsittääkseni Edustaja Sogor. Köszönöm szépen. Kiitoksia. Haluaisin erityisesti onnitella Unkaria, koska se on ottanut asian asialistalleen ja olemme tyytyväisiä siitä, että tässä puhutaan sosiaalista osallistamisesta, koska on 10-12 miljoonaa romania jotka elävät Euroopassa ja 70 miljoonaa Euroopassa asuu alle köyhyysrajan. Mitä tulee köyhyyden vastaiseen taisteluun, voimme nähdä, että monin, monissa paikoissa romanit ovat häpeävät oma alkuperänsä. Väestönlaskun yhteydessä he eivät kerro, että ovat romaneja – eikä heitä ota huomioon erilaisissa kansallisissa strategioissa. Mielestäni tarjouskilpailu pitäisi muotoilla, muotoilla eri tavalla, ehtoja pitäisi muuttaa, jotta voidaan näitä ihmisiä auttaa. Sitten toinen kysymys, joka liittyy oikeuteen. Mielestäni kyse ei ole vain siitä, että romanien kansanmurha monissakin maissa kielletään. En halua nyt Mainitsen vain oman maani, Romanian, tässä yhteydessä. On ollut näitä romanivainoja. Ihmisiä paikoin kuoli, vahingoittui. Entä sitten keitä poliisi vei vankilan vain romani, romaneja ja vähemmistön kuuluvia kun esimerkiksi muistettiin romanivainoja ja kansanmurhaa toisessa maailmassa. tämä asia ei ole vielä kunnolla käsitelty, tätä ei voida mitenkään pyyhkiä maton alle, vaan asiaan pitää tarttua. Haluaisin toivottaa teille suurta menestystä myös epp nimissä. Kiitos. SNE-ryhmän nimissä edustaja Boskuur. Uh, um, thank you, uh, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ministeriä hänen esityksestään. No, te olette hyvin kunnianhimoinen, se on hyvä asia. Te olette asettaneet puheenjohtajuuskaudelle erittäin kunnianhimoisia tavoitteita, hyvin pragmaattisia. Minun kysymykseni teille, miten aiotte saada aikaan EU-strategian, joka todella toimii eikä ole pelkästään suosituksia jäsenvaltioille, että näinhän on ollut tähän mennessä. Miten aiotte kehittää tätä ja mitä käytännön toimenpiteitä aiotte ottaa käyttöön. Aluksi esitette hyvin paljon aloitteita, sanoitte, että paljon määrärahoja on käytetty, mutta tilanne on huonontunut. Tämä on meidän häpeämme, eikö vain? Me voimme vain syyttää itseämme, mutta nyt haluaisin kysyä, miten tilanne on muuttanut Unkarissa ja miten olette romanit ottaneet mukaan tämän strategian luomisessa? Oletteko heidät ollenkaan ottanut mukaan? Sitten nämä muut hankkeet, nehän ovat myöskin hyvä ajatus. Ja miten pidätte tällaista eurooppalaisesta väestörekisteristä, jotta voisimme tietää romanien tilanteesta eri maissa. Toinen kysymys, joka liittyy romaneihin ja syrjintään. Te tiedätte, että meillä on horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi, joka on tällä hetkellä neuvoston käsittelyssä. Olisi varmasti parempi, jos voisimme toimia kestävämmin Euroopassa. Mitä aiotte tehdä puheenjohtajuuskauden tänne aikana? Kiitoksia. Kiitoksia ministeri teidän johdosta puhun varsin lyhyesti. Parlamentista olemme lähettäneet montakin viestiä sen suuntaisesti, että haluaisimme nähdä eurooppalaisen euro Eh, romanistrategian heidän osallistumisestaan. Kuitenkin ymmärrämme, että komissio halusi puitteet kansallisille strategioille ja teidän puheenvuorostanne ymmärsin, että tämä on teidänkin mielipiteenne. Kysymykseni on, mikä teistä olisi oikea oikeudellinen perusta, jotta jäsenvaltiot olisivat velvoitettuja hyväksymään tällaisia kansallisia strategioita, sillä jos ne eivät näin, jos eivät joudu jos sitä velvoiteta tähän, niin miten tästä kriisikartasta olisi mitään hyötyä? Jotkut maat suostuisivat tähän, toiset taas ei. Ja minkä olisi oikeudellinen perusta sille, että tehtäisiin lakisääteiseksi varojen koordinointi, jotka ovat tulleet, ovat peräisin EU-sta, ei ole kyse vain jäsenvaltioiden rahoista, jotka ne investoivat tähän strategiaan. Edelleen mainitsitte vuoden 2020 omasta kokemuksestanne Unkarista viimeisen 20 vuoden aikana. Oletteko todellakin sitä mieltä, että vain kahdeksan, yhdeksän vuotta riittäisi siihen, että voitaisiin todella parantaa tilannetta? Ja koska olette sosiaalisen, sosiaali, sosiaalisen osallistumisen ministeri ja kollega Boskurt jo mainitsi horisontaa, sen syrjinnän vastaisen direktiiviin, jonka haluaisi saada aikaan. Nyt haluaisin tietää, mikä on puheenjohtajavaltio Unkarin kanta sukupuolisuuntautumisen mm, va- sukupuolisuuden vastaisen taistelun puolesta. Kiitoksia. edustaja Paljon kiitoksia. Minä ajattelen romanien tilanteesta Euroopassa. Me tiedämme siitä jo varsin paljon, ei meidän tarvitse sitä täällä toistaa eikä syventää. Tässä on kyse siitä, että nyt vihdoinkin tehdään johtopäätöksiä. Minun neljä kysymystäni ovat seuraavat. Ensinnäkin, minä en usko, että on hedelmällistä se, että ettei alusta asti oteta romaneja mukaan eh, kaikkiin hankkeisiin. Jos eh, heti aluksi luodaan sitovia rakenteita romanien mukaan ottamiseen kaikissa heitä koskevissa hankkeissa, miten aiotte tämän varmistaa päätöslauselmissanne, eh, päätöksissänne, joista on tulossa neuvoston päätöksiä? Eli millaisia mm, rakenteita luodaan romanien mukaan ottamiseen? Sitten toiseksi Putin EU-määrärahoista. Kyllähän meillä oli riittävästi EU-määrärahoja, joita olisi voitu käyttää viime vuosina. Jäsenvaltiot eivät sitä tehneet. Miten varmistatte, että määrärahoja todellakin käytetään ja miten aiotte helpottaa romanijärjestöjen pääsyn näihin määrärahoihin jäsenvaltioissa? Mikä rooli esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastolla on tässä yhteydessä? Kolmanneksi, mitä konkreettisia ja sitovia toimenpiteitä, jotka myös voidaan toteuttaa jäsenvaltioissa, otetaan käyttöön ähm, mustalaisvastaisuuden torjumiseen, jos me emme torju tätä romanivastaisuutta, tätä ideologista virtausta, niin miten meidän tulisi jos me emme sitä torju, niin silloin tästä ei ole paljon mitään hyötyä, joten miten aiomme tässä asiassa toimia. sitten puhuitte lasten köyhyydestä romanistrategian yhteydessä. Mikä rooli koulutuksella tulee olla tässä? ja miten aiotte integroida sen tähän romaniohjelmaan? Kiitoksia. Kiitos. En näe säädän edustaja, joka haluaa käyttää puheenvuoron sitoutumatta. Edustaja Morbai, kaksi minuuttia. Köszönöm szépen. Tapasztalataim szerint a cigány emberek főleg a... Kiitos. Kokemukseni mukaan romanit ja haavoittuvaisimmat eli romanit, naiset ja lapset useissa tapauksissa kärsivät väkivallasta omissa yhteisöissään – ja kun ne tästä kärsivät valtio, ei heitä tue, koska on jotenkin väärä käsitys siitä, mikä on poliittisesti korrektia. Tai ajatellaan, että kulttuurisyistä voimme sulkea silmämme prostituutiolta esimerkiksi. Tämä koskee nuoria romaanityttöjä, joiden ei sallita edes käyvän koulussa, koska sanotaan, että kunnollisessa romaniperheessä – lapset pysykööt kotona huolehtimassa kodista ja nuoremmista siskoksista. En tiedä kuinka kauan me tällaista ymmärtää sallia. EU:ssa pitäisi lähteä toimiin tämänlaista syrjintää ja sortoa vastaan. Toiseksi romanin osallistamista haittaa myös valtavan korkeat korot, joita vaaditaan rikollisjärjestöjen myöntämiltä lainoilta. Poliisi ei puutu näihin asioihin. Minä saan sadoittain kirjeitä unkarilaisilta perheiltä, unkarilaisilta romaniperheiltä mukaan lukien, ja nämä perheet valittavat asuvansa oloissa, jotka muistuttavat kolmannen maailman oloja – koska heillä on romanin naapureita ja olot ovat kestämättömät. Hygieniasta ei huolehdita. Ja monet romaniperheet joutuvat kärsimään tällaisista oloista. Tämä on kuin kolmannesta maailmasta, eikä valtio ole valmis tekemään mitään – tällaista vastaan. Minä halusin tehdä ehdotuksen osana eu romanistrategiaa. Näihin asioihin pitäisi puuttua. Kiitos. Kiitos paljon, ministeri. Teillä on nyt mahdollisuus vastata. Először is köszönöm szépen a... Ensinnä. Kiitoksia kysymyksistä. Eera Sogorille vastaan Mielestäni hänen kommenttinsa oli varsin oikean osuva. Se on todella syy. Meillä on perustelut meistä sosiaalisen osallistumisen ministeriö eikä romaanien osallistumisen ministeriö. Tässä ei pitäisi toimia etniseltä pohjalta, vaan sosiaalisesti. Ja voin kertoa Unkarin esimerkistä. Tiedämme, että tässä on parempi kuin Euroopan. Esimerkiksi voisi antaa lukuja kautta Euroopan, mutta 80 prosenttia romaneista elää erittäin suuressa köyhyydessä Unkarissa. Ja he ovat 20 prosenttia unkarilaisista. Olen nyt hiukan ironinen. Tämä ei ole mikään edellä syvä köyhyys ei ole mikään romanien yksinoikeus aikoista, puhun tässä hiukan ironisesti. Me tarvitsemme siis sosiaalista lähestymistapaa eikä etnisyyteen pohjautuvaa lähestymistapaa. Kuka tahansa, joka elää alle köyhyysrajan, hänen pitäisi saada avustusta, ei vain romanien, vaan kaikkien. Ja nyt sitten palaan muihin kysymyksiin, joita tehtiin. Puhuttiin syrjinnän vastaisuudesta, Tietysti on erilaista syrjintää, joka vaikuttaa romaneihin, ja tämä on etnise, etnisesti perustuva. Tähän pitää tarttua. Mutta tarvitaan tällainen, tällaiset kattavat puitteet ja strategia, joka perustuu sosiaaliseen lähestymistapaan. Haluaisimme lopettaa e- syvän köyhyyden. Sitten tuli esille eurooppalaisten varojen saanti. Tämä on oikeastaan yksinkertainen asia, johon me vastata Unkarissa 400 vuotta sitten ens, ensimmäinen romanikomissi tavallaan nimitettiin, että voitte nähdä, että pitkät perinteet on ollut ja asia on käsitelty, mutta silti, jos estämme itsellemme kysymyksen, kuka on romani nykypäivänä, niin tähän ei ole aina helppo vastata. Tietenkin jos itse ihminen ilmoittaa tämän, tämän tärkeä tekijä, mutta vielä ei Unkarista viimeisessä kansan väestönlaskennassa 2001 noin 100 000 ihmistä ilmoittaa turvallisuus, mutta jos katsotaan virallisia tilastoja, jos on tietoja, puhutaan se 780 000. Ja ne, jotka haluavat, jotkut puhuvat jopa miljoonasta ja puolestoista miljoonasta romanista. Tämä osoittaa, että on erittäin vaikea tässä täsmästi sanoo, mitkä, ketkä tähän ryhmään kuuluvat, joita meidän pitää auttaa. Sitten toinen kysymys. Olemme ajatelleet paljon tätä asiaa. Pitäisikö se ottaa esille EU-tasolla, nimittäin tietojen kerro, joka perustuu etnisyyteen? Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys. Tämä tavallaan liittyy hiukan varojen käyttöön. Jos ajatellaan valtiota, kun valtio haluaa ryhtyä positiiviseen toimintaan, ja voisimme ajatella myös jotakin EU-toimielintä, joka tällaista haluaa. Tai että jäsenvaltiot ryhtyvät laativat tällaisen positiivisen ohjelman, johon liittyy ehdotus, jossa kohdentuu tiettyyn sinne ryhmään, mistä silloin heillä on vastuuna tarkistaa ovatko tämän ryhmän jäsenet sellaisia, jotka hyötyvät tästä ehdotuksesta, joten asiaa pitäisi valvoa, käyttää nimetöntä tiedonkeruuta hyväksi, koska tämä on kyllä ongelma. Muutoin ei voi mitata tuloksia, ohjelmien tuloksellisuutta. Emme ollenkaan tiedä, tavoittavatko kyseiset ohjelmat romanit vaiko ei. Ja on anteeksi näin sano, mutta romanipiirissä ihmiset sanovat, että jos raha tulee romaniohjelmista, silloin kaikki ilmoittautuvat romaniksi. Ja sitten kun poliisi tulee paikalle, kukaan ei ilmoittaudu romaniksi. Tämä kyllä puhuu ihan omasta puolestaan. Sitten alkuperäisen niin on tärkeää, että tällä se tietoja on saatavilla, saatavilla joten tiedonkeruuta pitää täsmentää, tar- täytyy tarkistaa ehdot hakemuksille, apurahoille, mutta pitää todentaa myös ohjelmien täytäntöönpano, onko niistä ollut hyötyä vai ei, joten olen samaa mieltä. Jos joku on kärsinyt rangaistuksen, tässä mainittiin vuosi 1990, mutta muunkinlaiset vainot on tullut, ovat tulleet täällä esiin. Mielestäni oikeusjärjestelmän täytyy ryhtyä toimiin. Tämä on tärkeää myös historiallisista syistä. Rova Buskurt esitti kysymyksen käytännöllistä lähestymistavasta. No, me haluamme todellakin olla käytännöllisiä tässä kysymyksessä, mutta Ikävä kyllä en näe, näe mahdollisuutta mennä pidemmälle kuin esittää suosituksia ja johtopäätöksiä. En usko, että tällä hetkellä voimme mennä pidemmälle, mutta luotan kuitenkin siihen, että sitten kun neuvosto on hyväksynyt omat johtopäätöksensä, eri neuvoston kokoonpanossa, niin silloin toivon, että näemme, miksi EU-varojen käyttö tai syrjinnän vastaiset ohjelmat eivät ole tormin, toimineet parhaalla mahdollisella tavalla tähän mennessä. Toivottavasti nämä tulokset sitten vaikuttavat jäsenvaltioihin ja jäsenvaltiot hoitavat omat, oman tehtävänsä ja miettivät, miksi ei olla saavutettu tavoitteita toistaiseksi. Olen utelias sen suhteen, onnistuuko tällainen kokemus. Me puhumme paljon parhaista käytännöistä, mutta meidän pitäisi puhua myös huonoista ja huo- kaikkein huonoimmista käytännöistä. Meidän pitäisi laatia todellakin luetteloitakin näistä, koska niistäkin voi oppia paljon, joskus enemmänkin kuin parhaimmista käytäntötavoista, joten tarvitsemme tällaisia kielteisiä listoja myös. Minkälaiset hankkeet ohjelmat eivät ole toimineet? Milloin varat eivät ole menneet oikeaan kohteeseen? Ja sitten herra Weber, miksi tämä on puitestrategia eikä eurooppalainen strategia? Ymmärrän kyllä eron eurooppalaisen tai kansallisen tai puitestrategian välillä. Tässä on kyse työnjaosta. Jäsenvaltioilla on oma vastuunsa ja sitten on oma vastuuntaso Euroopassa. Tämä näihin puitteisiin kansalliset strategiat liitetään ja olen samaa mieltä, meillä ei ole tarpeeksi aikaa, 89 vuotta, jotka on jäljellä vuoteen 20 saakka. Se ei kyllä riitä, jotta voidaan löytää ratkaisu, mutta ainakin pitäisi pystyä pysäyttämään tilanteen huonommin. Tähän aika varmaankin riittää. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että on aikamoinen häpeä, että viimeisen 20 vuoden aikana romanien tilanne on heikentynyt eikä parantunut ikävä kyllä joten tällainen kielteinen tendenssi on ollut voimassa. Ihmiset, jotka elävät köyhyydessä, eivät ole nähneet sen parempia päiviä. Ja kun taistellaan syrjintää vastaan, niin siitä vielä jotakin. Puhuin äsken siitä, kun poliisi tulee paikalle, niin romaniksi ei ilmoittanut kukaan. Tämä osoittaa, että syrjintää ilmenee myös poliisiviranomaisten ja muiden viranomaisten piirissä, on tällaista kielteistä suhtautumista. Ihmiset ajattelevat, että niin tosiaan, kun poliisi tulee paikalle, on parempi olla olematta romani, koska siinä tapauksessa minä saan kaksinkertaisen sakon tai menee vielä huonommin. Herra Pinter aikaisemmin sanoi, että meillä on yhteinen ohjelma ja tämä ohjelma auttaa poliisiviranomaisia toimimaan asianmukaisella tavalla oikeudenmukaisesti ja, ja auttaa heitä kohtelemaan romaneja oikeudenmukaisesti ja näin he pystyvät myös tunnistamaan, onko rikokseen liittynyt tällainen etninen aspekti vai ei. Tämä liittyy poliisien, poliisivoimien kouluttamiseen ja että tässäkin onnistumme tai et onnistumme siinä, että pystymme lisäämään romani alkuperäisten poliisien määrää. Meillä on tietty kiintiö romani nuorille poliisiopistoissa. Ammat, haluaisin ammattikouluttaa heitä myös poliiseksi. Tämä onkin tärkeä elementti, kun taistellaan syrjintää vastaan. Jos meillä olisi vahva romani keskiluokka se todellakin olisi varsin myönteistä. Ja tiettyä edistystä mielestäni olemme nähneetkin. On olemassa romani lobbariyhteisö EU-tasolla, joten he ovat täällä edustettuna siksi, mutta on tärkeää nähdä romani keskiluokan syntyminen. Tarvitaan tietoteknologiaa, asiantuntijoita, lääkäreitä, juristeja. Tämä kaikki auttaisi siis romaanien sosiaalista osallistamista. Mitä tulee sitten herra Ernstin kysymykseen? Niin, aloitin puheenvuoroni romanin osallistamisella. Tämä on tämä ratkaiseva askel. Kun henkilöstä tulee toimenpide, aktiivinen toimija eikä vain kohde, niin tietenkin te- teho kasvaa ja ihminen itsekin ryhtyy toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Näin kaksi aspektia tässä asiassa. Ministeriömme kiinnittää erityistä huomiota romani kulttuuriin ja sen säilyttämiseen, heidän kulttuurisen identiteetin säilyttämisen. Se on tärkeä kysymys. Muutoin ei voi nousta sosiaalisesti. Minun täytyy tietää, mistä olen peräisin, kuka olen, minne menen, mikä on yhteisö, johon kuulun. Tämä on erittäin tärkeä kysymys romaneille. Meille on tärkeää olla ajattelematta romaneita tai romaniyhteisöä ongelmana. Meidän pitää tuntea heidän historiansa, kulttuurinsa paremmin. Ja Unkarissa on laadittu monenlaisia oppikirjoja romanikulttuurista. Emme opeta vain vähemmistökysymystä, vaan opetamme siis enemmistölle tästä väestöryhmästä. Kerromme heidän historiastaan, perinteistään, kulttuuristaan. Ja näin vahvistetaan kulttuurista identiteettiä. Tämä on ensimmäinen aspekti. Sitten tämä toinen asia liittyy siihen, että perustetaan puitteita tai instituutioita, joissa romaniyhteisö voi valita omat edustajansa. Mielestäni meillä on aivan erinomainen järjestelmä Unkarissa, mutta se ei kylläkään toimi. Nimittäin vähemmistöneuvostot on yli 5000 paikallista romanipolitiikkoa, jotka edustavat yhteisöjään. Voi ajatella eh, vaikka kuinka pientä kylää alueellisella tasolla. választott testülete, amit úgy hívnak, hogy országos. Nämä henkilöt valitaan suoraan ja kans, romanilla on kansallinen vähemmistöneuvosto, Siinä on 53 jäsentä ja juuri valitsevat puheenjohtajansa viime viikolla. Tämä järjestelmä saavuttaa siis pienimmätkin kylät, joissa romaneja on, ja me voimme puhua tästä avoimesti. Jos voisimme puhua avoimesti tästä kysymyksestä, niin näin voimme auttaa romaneja poistamaan korruptiojärjestelmän ja tekemään tästä kaikesta tehokasta, niin tässä järjestelmä todellakin edustaa heidän todellisia etujaan. Olin Romanissa viime viikolla ja kuulin heidän edustusjärjestelmästä, miten romaanit ovat mukana poliittisesti ja muissa yhteisöissä, jossa, joilla päätöksiä tehdään heidän puolestaan tai heistä. On varsin vaikea tehdä päätöksiä ilman, että otetaan näitä henkilöitä itseään mukaan, joita asia koskee. Tästä varmasti olemme samaa mieltä, sitä, mitä tulee yleensä resursseihin, taloudellisiin tai muihin resursseihin. Tässä ne maat ovat tehneet viina, jotka eivät ole käyttäneet käytettävissä olevia EU-varoja silloin muut valtiot olisivat voineet tehdä enemmän ja haluaisin nähdä tämän selvästi mainittuna komission, anteeksi neuvoston päätelmissä. Silloin kun tämä tarjoulukilpailu julkaistaan, ei voida, tai joskus on tarkoitus liian monimutkaisia. Se, Unkarissa on 770 eh, asuntoa asuntoaluetta, joissa romani yhteisön ihmiset pelkästään elävät. Unkarin hallitus tai entinen Unkarin hallitus julkaisi useita tarjouskilpailuja, vain yksi kunta tai kaupunki haki ja kuitenkin sitten lopulta veti hakemuksensa pois. Kenen vika tämä on? Täytyy olla hallituksen vika. Tai sitten tämä sanamuoto täytyy tulla niin hankala ja monimutkainen. Meidän pitäisi parantaa järjestelmää, jotta varoja haetaan. Te puhuitte romaanien vastaisen mielialan vastaista taistelusta. Ja otin itse esiin poliisin voimamme ja toimet, joihin olemme ryhtyneet. Meidän pitäisi mielestäni puhua selvemmin asiasta. Pitäisi puhua romanen ongelmista ja ongelmista, jotka liittyvät romaneihin. Jos puhumme selväsanaisesti, voimme taistella ennakkoluuloja vastaan ja romaanien vastaisuutta vastaan. Tiedottaminen, koulutus on kaiken pohja. Mainitsin romanilogian. Se on oikeastaan oma oppiaineensa. Meidän pitää oppia tuntemaan kyseinen yhteisö paremmin. Lopetan aivan hetken kuluttua. Lopuksi vielä lasten köyhyydestä. Siitä esitettiin kysymys ja on olemassa EU-strategia, jolla taistellaan lapsiköyhyyttä vastaan. Belgian puheenjohtajakaudella on aivan erinomaisia asiakirjoja ja asekoulut, ähm, kokoukset olivat varsin myönteisiä. Niissä keskityttiin lasten varhaisien kehitykseen. Lapset pitäisi voida laittaa esikouluun, päiväkoteihin, heille pitäisi antaa koulutusta jo varhaisessa vaiheessa. Silloin heillä on suurempi mahdollisuus lopettaa keskikoulutuksensa, ei vain peruskoulutuksensa. Ja tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja sitten Rova Morvain kysymykseen. Voisin olla samaa mieltä teidän kanssanne, jos ette olisi käyttänyt tällaista etnistä lähestymistapaa. Jos katsoo ihmiset elävät köyhyydessä, niin tähän liittyy kolmaskin varsin traaginen ilmiö. On joitakin ihmisiä, jotka käyttävät omia lapsiaan parantaakseen omaa taloudellista tilannetta. että niin tässä ajattelen prostituutiota tai lasten myymistä tällaiseen. Te varmasti Tunnette nämä luvut Unkarista ja tiedätte, että tämä ilmiö ei erityisesti liity romaneihin. Riittää, kun kävelee tiettyjä katuja Amsterdamissa, niin voi jo tavata nuoria unkarilaisia naisia, jotka työskentelevät prostituoituina, ja voi nähdä, että jotkut heistä ovat romaneja, jotkut taas ei. Joten ei tämä ole pelkästään romaneihin liittyvä ilmiö ollenkaan. Olen sitä mieltä, että on tietyn tyyppisiä rikoksia, jotka luonnehtivat ihmisiä, jotka elävät köyhy- suurissa köyhyydessä. Tarvitsemme paljon määrätietoisempaa toimintaa. Poliisin pitää toimia, mutta en usko, että tämä on mikään etninen kysymys. Tämä vain liittyy köyhyyteen. Tämä varmaankin riittää ensimmäisen kerroksen kysymyksiin vastauksena. Kiitos. Thank you for the reactions. Thank you for the... Kiitos oikein paljon Kiitos siitä, että tarkkaan vastasitte kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Kuten sanoin, meillä on toinen kysyjä kierros, ainakin kahdeksan jäsentä. Luen tämän listan se sitten. Dons, Mrs. Guillaume, Mr. Ensue, Mr. Brons, Mrs. Infeld, Mr. Marinescu and Mr. or Mrs. Mrs. Jotova. Jotova. Tässä puhelista, mutta huomaan, että edustaja Boskurt halusi esittää työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Nou, ik had een vraag gesteld over de horizontale richtlijn en dat had mijn collega Weber ook gedaan. En daar hebben... Minä esitin kysymyksen horisontaalista direktiivistä kollegani äh, edustaja Weber äh, myöskin esitti saman kysymyksen. Emmekä saaneet vastausta siihen, ministeri varmaan unohti sen, mutta äh, olisi mukava saada vastaus. Ministeri, jos haluatte vielä täsmällisemmin vastata horisontaalisesta direktiivistä, niin olisimme kiitollisia. Tämä ei nyt välttämättä ole osa puheenjohtajan valtion ohjelmaa, eikä minulla ole tähän mitään uutta tietoa. En minä unohtanut, minulla ei ole vain mitään uutta tai ylimääräistä tietoa tästä aiheesta. We see. So, let's start with the... Selvä. Toinen kierros alkaa. Pyydän, että... Anteeksi, olkaa hyvä, jos haluatte vielä lisätä jotain. Niin, varmaankin tässä oli väärinkäsitys. Tarvitsitte, tarkoititte syrjinnän vastaista direktiiviä, kun horisontaalisen direktiivin mainitsitte. Kyllä, siinä tapauksessa Ihan totta sanoo puheenjohtaja, haluatteko puhua tästä yksityiskohtaisemmin? Minun mielestäni tämä on jäsenvaltioiden vastuualuetta – huolehtia siitä, että tämä direktiivi sisällytetään laille, lainsäädäntöön omassa jäsenvaltiossa. Tämä ei välttämättä ole osa meidän ohjelmamme, puheenjohtaja, mutta uusi direktiivi on luvassa, eikö niin? No, yritän vielä kolmannen kerran luvallanne. Tämä on kolmas yritykseni vastata teidän kysymyksenne. Todella pahoittelen. Olen pahoillani. Minä ymmärsin väärin, kun tämä ei ole omaa toimivaltaani. Kansallisten resurssien ministeriö on tästä vastuussa. Erityisenä kohderyhmänä tässä puututaan vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, alueellisiin kysymyksiin tai uskontoon perustuvaan syrjintään. Ja käsittääkseni vammaisten osalta tiettyä edistystä saadaan lainsäädännössä, mutta tämä ei ole minun toimivaltaani ja siksi olin tässä vähän epävarma, kun lähdin teille vastaamaan. Toivon, että voitte hyväksyä tämän vastauksen. Selvä, nyt siirrymme toiselle kierrokselle. Pyydän todella, että puhutte vain minuutin. Ja sitten kuulemme viimeiset vastaukset ministeriltä. Edustaja Gönts. Akkor az én folytatnám, mert úgy látom, hogy Emile Boszkut nem eh, tud még egyszer megszólalni, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a diszkrimináció... Kiitoksia. No niin, tässä on kyse syrjinnän vastaisuudesta ja siitä, kuinka sen ei tulisi rajoittua ainoastaan työntekijöihin, vaan myös muihin elämän alueisiin, mitä tulee syrjintään, joka perustuu uskontoon, e, etniseen alkuperään tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Tämä lainsäädäntö jumittui neuvostoon ja siksi haluaisimme, että Unkari neuvoston puheenjohtajana edistäisi tätä kysymystä. Tämä olisi erittäin tärkeää sillekin alalle, mitä te edustatte, nimittäin romanien eh, syrjinnän torjuminen. Syrjinnän vastaisuuden ei tulisi rajoittautua ainoastaan työvoiman alalle, vaan myös muualle. Mutta minä haluaisin esittää kysymyksen lasten köyhyydestä ja epätasa-arvosta. Tämäkin on tärkeä aihe. Mitä mieltä te olette? erottelevasta tai integroivasta koulutuksesta. Tämä on erittäin kovasti keskusteltu aihe Unkarissa tällä hetkellä. Ja mitä mieltä olette tuloverojärjestelmästä, joka on nyt käytössä Unkarissa, joka hyödyttää hyvinvoivia perheitä eikä auta romanilasten integroimisessa. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Guillaume. Oui, merci. Euh. Kiitoksia. Joitakin asioita täällä on jo käsitelty ministerin puheenvuorossa ja tietysti sama sopii varsin hyvin Unkarin to- toimiohjelman. Te otitte esille puitestrategian koskien eri kysymyksiä. Tämä on varmastikin selvää kaikille, että tästä takia pitää tukeutua alkuperämaihin, mutta myös kohdemaihin, joten mitä tulee siihen, miten jäsenvaltiot ottavat mukaan romaanit omien ohjelmissa, tämä otettiin jo esille, ja haluaisin tietää, voitteko täsmentää joitakin kysymyksiä, kun miten tällä kohdejäsenvaltio ottaa ja pyrkii osallistamaan romaneja. Sitten toinen kysymys. Pyytäisin tätä täsmentämään. Millä tavalla aiotte ottaa paremmin romani kansalaisyhteiskunnan mukaan, jotta pyritään parantamaan heidän osallistamistaan ja miten saadaan heidät tavallaan osallistumaan aktiivisemmin näiden on, tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen? Thank you.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 seuraavissa Roman integraatiopuiteohjelmassa laaditaanko se Euroopan tasolla vai onko se vain lisäys eri kansallisiin strategioihin, jotka ovat varsin hajanaisia ja tavallaan kilpailevat keskenään. Itse ajattelen henkilökohtaisesti, että tarvittaisiin yhteistä johdonmukaista lähestymistapaa Euroopan tasolla koskien kysymystä. Ja tässä pitäisi ottaa tietysti mukaan kaikki jäsenvaltiot, joissa romaniyhteisöjä on tai minne he haluavat sijoittautua riippumatta alkuperämaasta. Sitten puolatteko te ohjelmien soveltamista romaneihin vain paikallisviranomaisten toimesta? Pitäisikö heidän vain olla vastuussa näistä ohjelmista, koska juuri paikallisviranomaisethan tuntevat parhaiten käytännön ongelmat paikan päällä? Kiitos, edustaja Gal. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Me olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa teille tervetulleeksi, hyvä ministeri, tänne Euroopan parlamenttiin. Tämä on erittäin tärkeää, koska teidän uranne tähän mennessä on ollut kunniaksi niille eh, ehdotuksille, joita te olette nyt tehneet tämän puheenjohtajuuskautenne puitteissa. Meillä on kysymys liittyen varoihin. Ovatko varat riittävät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vai tarvitaanko lisää määrärahoja, jotta tämä strategia voi toimia? Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Edustaja Netfeldt. Um, thank you, chair. Uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Pidän todella hyvänä sitä, että Unkarin puheenjohtajavaltiona pitää tätä tärkeänä asiana. Olette rohkeasti nimennet, nimennyt joitain syrjiviä menetelmiä. Olisin kysynyt, jos toisaalta toteutamme romanien osallistamisstrategiaa, eikö samalla pitäisi puuttua siihen, että syrjintä monissa jäsenvaltioissa – on lähes institutionaalista, että etnisyyden pohjalta rekisteröidään henkilöitä. Enkä ole ihan varma, toisin kuin te, varma siitä, että se on tarpeen. Kyllä tässä tällaisia joko karkoituksia tapahtuu, eivätkä kaikki hallitukset halua päästä strategian tavoitteisiin. En ole ihan varma myöskään, olenko ymmärtänyt oikein, onko ministeriönne vastuussa syrjimättömyydestä – yleisesti, koska muiden kollegoiden tavoin minäkin haluaisin painottaa sitä, että tuo horisontaalinen syrjimättömyyden direktiivi on tärkeä. Todella toivoisin, että Unkari puheenjohtajavaltiona ajaa tätä asiaa eteenpäin neuvostossa. Viimeisenä kysymyksenä halusin ottaa esiin hyvin syrjivän lausekkeen medialainsäädännöstä. Tämä liittyy homoseksuaalein, mutta käsittääkseni teidän toimivaltaan. Ei ollut ihan näin laajaa, mutta halusin kuitenkin tietää, tukeeko puheenjohtajakautenne myös sitä, että taistellaan homoseksuaalin kohdistuvaa syrjintää vastaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă felicit și eu pentru includerea între prioritățile dumneavoastră. Kiitoksia, Kiitos siitä, että otitte eh, eurooppalaisen strategian romaniista prioriteetteihin. Timp și în aceeași eh, manieră. Samalla on todettava, että tätä työtä tehdään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Lisäksi on sanottu, että pitäisi olla tietyt kiintiöt yliopistoissa, poliisiopistoissa ja myöskin pitäisi tukea kielen opiskelua. Ja että tätä voitaisiin kaikkia täytäntöpanna eurooppalaisen strategian puitteissa muissa maissa. Se olisi eduksi. Uskoakseni köyhyys liittyy työttömyyteen ja se, että ei ole työpaikkaa, liittyy siihen, että ei ole ammattia tai ammattipätevyyksiä. Joten tämän strategian pitäisi ennen kaikkea lähteä koulutuksesta. Niin, että voitaisiin saada tuloksia ja vaikutusta. Mielestäni sellaiset ohjelmat, joilla pyritään kannustamaan lasten koulunkäyntiä, ovat tärkeitä. Erityisesti kun ajatellaan näitä matkustavia ihmisryhmiä. Minulla olisi muutama ehdotus, jonka haluaisin mukaan siis tähän strategiaan. Kiitos, edustaja Joutava. Председател, благодаря ви, господин Kiitoksia, herra ministeri, siitä, että tulitte tänne valiokuntamme kokoukseen. Kiitoksia yksityiskohtaisista vastauksista, joita olette antaneet tähän asti. Näyttää siltä, että romaneille täytyy heidän edestään voi vielä tehdä hyvin paljon ja ongelma on erittäin vakava, eikä sitä ole ratkaistu ei kansallisella eikä eurooppalaisella tasolla. Samanaikaisesti koimme kaikki vuoden 2010 kesän kriisin, jossa oli kyse romaneista, jotka olivat Ranskassa, romanialaisista romaneista, ja tästä keskusteltiin neuvostossa ja muilla foorumeilla. Mitä mieltä olette siitä, että jotkut maat haluavat yhdistää tämän Romanian ja Bulgarian liittymisen Schengen-alueeseen romanikysymykseen? Miten näette ratkaista tämän? Kaksi uutta valtiota haluaa liittyä Schengeniin ja romanikysymys. Kiitos edustaja Brons. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun me puhumme romaneista, puhumme ihmisistä, joilla on tai joiden puolesta tavallaan pitäisi asioita tehdä. Me puhumme romaaneisten tämän kurjuudesta siksi, että muut syrjivät heitä, sulkevat heidät pois yhteisöstä. Ratkaisussa puhutaan toimista, joita tarvitaan, mutta voidaan ottaa heidät mukaan ja pelastaa heidät köyhyydestä. Itse asiassa, vaikka tahattomasti puhumme, että romanit eikä kun he eivät pystyisi tekemään vaihtoja ja näin ollen eivät pysty olemaan vastuullisia. Ja minun täytyykin estää itselleni kysymys. Eikö tämä ole aika... Ähm, leading for those many... Y- Mutta olen kuullut tänä aamuna, että monet pyrkivät tarttumaan näihin vaikeuksiin ja ongelmiin, jotka, liittyvät, jotka koskevat heitä. To you. Nyt ministeri, teillä on puheenvuoro. Voitte vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Pyytäisin, että vastaatte kymmenessä minuutissa, jotta saamme esityslistan asiat käsiteltyä tänään aamupäivällä. Kiitos. Holnap itt lesz az igazságügyminiszterem, úgyhogy... Kiitoksia. Huomenna oikeusministeri tulee paikalle, joten kaikki hallinnolliset kysymykset voidaan esittää hänelle. No niin, mitä tulee meidän ministeriömme toimintaan, niin tämä ei ole keskeinen elementti työssämme, joten asiaministeri ja kansallisten luonnonvarojen ministerit ovat vastuussa näistä kysymyksistä. Mutta edustaja Jönsin kysymys, näiden kahden ministeriön vastuualueet menevät tietenkin päällekkäin ja tämä koskee esimerkiksi erotettua koulutusta. Tämä liittyy yhteiskunnallisen inkluusion ja koulutukseen. Se on tärkeää, miten romanilapset pääsevät kouluun, miten heitä koulutetaan. Joten me kyllä käsittelemme tätä aihetta, mutta tämä asiakirja kuuluu toiselle ministeriölle. Se ei ole minun toimivaltuuksissani. Olen hyvin pahoillani, mutta en voi sanoa enempää tästä aiheesta. Ja sitten integraatiosta. Edustaja Boskur osittain kehui minua, kun hän sanoi, että olemme pragmaattisia. Minun mielestäni pragmaattinen lähestymistapa on tärkeä, eikä ainoastaan tästä näkökulmasta, vaan myös koska ihmiset elävät hyvin erilaisissa olosuhteissa Italiassa, Espanjassa, Romaniassa tai Unkarissa. Ja on tärkeää tietää myös paikallisista erityispiirteistä ja nyt palaan Unkarin esimerkkiin integraatio ja erottelu, niitä ei voida tulkita tietyillä alueilla, koska käytännössä koko alue on tämän yhteisön kansoittama niin, että erottelevalla koulutuksella ei olisi mitään merkitystä. Me olemme sitä mieltä, että ketään ei saa syrjiä sen takia, että hänellä on joku tietty etninen tai sosiaalinen äh, tausta. Ketään ei voi lähettää erityiskouluun tai erityisluokalle, koska hän on köyhä tai romani. Tätä vastaan on toimittava. Tämä on mitalin toinen puoli. Toinen puoli on se, että meillä on yhteisöjä, joiden odotamme osallistuvan integraation. Meidän on otettava näitä yhteisöjä, mutta niiden on otettava myös itse itseään. Meidän on valmistettava näitä yhteisöjä ja autettava heitä toimimaan tällaista erottelua vastaan, koska me emme voi odottaa, että paikallisviranomaiset, paikallisyhteisöt kantavat koko taakan. Ja sitten tällainen eroteltu koulutus tarjoaa jotain muuta oppilaille verrattuna siihen, mitä he saisivat tavallisesta järjestelmästä. Meillä on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Gandin yläaste on yksi menestyksekkäistä romaniohjeista. Siellä koulutetaan uutta romanieliittiä Unkarissa, mutta meillä on muitakin hankkeita, joita olemme valmiita tukemaan. Tällainen erityiskoulutus on tärkeää olisi romanin lukijoita, jotka, josta annettaisiin tukea ja romani asuntoloita romaniopiskelijoille, jossa nämä opiskelijat saisivat tukea opiskelussa, jossa heitä tuettaisiin taust taustassaan ja kuitenkin he menisivät samaan yliopistoon kuin muutkin opiskelijat tietenkin. Nyt toivon, että minun ei tarvitse kertoa tasaverojärjestelmän eduista, että verotus on jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa, mutta yhden Äh, lauseen vain haluan sanoa. Radikaalisia toimia on tehtävä talouskriisin takia ja sen erittäin vaikean tilanteen äh, takia, jossa Unkari on tällä hetkellä ja tasaveron käyttöönotto on yksi äh, näistä toimenpiteistä, mutta me kyllä kiinnitämme erityishuomiota vaikeuksissa oleviin perheisiin. Meillä on Unkarissa erityisjärjestelmä alakoulun ensimmäistä luokalta kahdeksannelle luokalle. Esimerkiksi äm, köyhässä perheessä asuvat lapset saavat ilmaisen kouluruuan, lämpimän ruuan äh, kerran päivässä koulussa. Äh, valtio äh, maksaa tämän ja sitten toisista ohjelmista maksetaan esimerkiksi illallinen lapsille. Teidän mielestä tämä on ehkä huvittavaa, mutta tämä on surullinen tilanne ja totuus Unkarissa. Ja sitten haluaisin vastata edustaja Gionille hänen kysymykseensä. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, kun puhumme Euroopasta ja romanistrategioista. Meillä on jäsenvaltioita, joissa perinteisesti asuu suuria romaniyhteisöjä. Sitten on niin kutsuttuja kohdemaita, joihin nämä ihmiset haluaisivat mennä tai joihin heidät lähetetään. Voidaan muotoilla sama asia monella eri tavalla. Mutta me tiedämme, että että ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista ja meidän on ylläpidettävä ja suojeltava sitä niin, että jokainen kansalainen voi hyötyä siitä. Ihan kuka tahansa kansalainen voi päättää maat muuttavansa minne tahansa Euroopan unionissa myös taloudellisista syistä, jos hän niin haluaa. Toinen aspekti on se, että kenenkään ei tulisi väärinkäyttää tätä mahdollisuutta esimerkiksi rikollisista syistä, joten tällä tavoin ei voida luoda mahdollisuuksia ihmisille, jotka harjoittavat ihmiskauppaa tai salakuljetusta. Meidän on pidettävä yllä tätä suurta saavutusta, vapaata liikkuvuutta ihmisille ja samanaikaisesti torjuttava järjestäytynyttä rikollisuutta. Meidän tulee toimia järjestäytyneitä rikollisia vastaan, jotka äh, salakuljettavat ihmisiä maasta toiseen, jotta nämä voivat väärinkäyttää sosiaaliturvajärjestelmää tai jotain vastaavaa. Meillä on nämä kaksi periaatetta, jotka meidän on pidettävä mielessä. Ja sitten kun menen tähän syrjinnän vastaisuusdirektiiviin, niin sen käyttöönotto tulee auttamaan meitä toimimaan ja romani kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen valtaväestön toimintaan. Monet ihmiset mainitsivat tämän. Näiden ihmisten tulisi, heistä tulisi tulla todellisia toimijoita, kumppaneita. Heillä pitäisi olla aktiivinen rooli, muuten emme pysty saamaan aikaan mitään muutoksia. Meidän täytyy vahvistaa romanijärjestöjä me järjestämme puheenjohtajuuskautemme aikana kaksi tapahtumaa. Epäviralliset yhteisryhmät tapaavat helmikuussa Brysselissä ja sitten meillä on toinen tapahtuma Unkarissa, eurooppalainen romanifoorumi, jossa haluamme vahvistaa linkkejä valtaväestön ja romaniyhteisön välillä. Tämä järjest- tapahtuma järjestetään Budapestissa ja toivomme, että siitä tulee myös kulttuuritapahtuma eikä vain mm, ammatillinen tapahtuma ja tällä tavoin voimme myös esittää siellä komission romanistrategian. Tästä tulee erityinen tapahtuma. Sitten seuraava kysymys. Tietenkin me olemme yhdessä vastuussa kaikesta siitä, mitä tapahtuu. Puhun vastaanottavista maista ja lähtömaista, jos ne voi, niitä voi kutsua tällä tavoin. Vapaa liikkuvuus on tärkeä asia, mutta ongelmat pitäisi ratkaista niissä maissa, joissa ongelmat syntyvät, eli lähtömailla on erityisvastuu, mutta eivät muutkaan jäsenvaltiot voi sulkea silmiään ongelmilta. Minua edeltävä ministeri puhui myös näistä ongelmista Äh, minäkin voin puhua niistä. Uskon, että länsi Euroopassa on väärinkäsitys romaneista. Ihmiset ajattelevat, että nämä äh, ihmiset elävät kiertolaiselämää. Kuitenkin meidän maissamme nämä ihmiset ovat asettautuneet paikalleen. Tietenkin he ovat valmiita muuttamaan toiseen valtioon, mutta jos emme halua mitään valtaisaa muuttoliikettä, niin silloin tarvitsemme apua niiltä valtioilta, jos ei ole suuria romaniyhteisöjä. Niiden on autettava toisia valtioita, joissa on suuria romaniyhteisöjä, muuten emme pysty ratkaisemaan näitä ongelmia. Sitten rahat on aina ongelmallinen kysymys. Minun mielestäni varat eivät ole riittävät, jotta voidaan saada aikaan laadullista parannusta. Mutta uuden vaihe on alkamassa EU-ssa, joten ehkäpä meillä on toiveita tämän asian suhteen. Mutta ennen kuin puhumme uusista varoista, meidän tulisi tarkastella vanhoja varoja, varoja, joita meille on tarjottu. Meidän olisi uudelleen arvioitava niiden käyttöä ja tehtävä vaikutusten arviointeja. Onko käytössä olevia varoja käytetty hyvin tarkoitusperiin? Äh, ovatko ne menneet perille? Meidän täytyy tehdä vaikutusten arviointeja ja sen jälkeen voimme puhua tulevaisuuden budjeteista ja tulevista määrärahoista, joilla voisimme radikaalisti parantaa tilannetta. Ja nyt puhun Euroopan parlamentista ja kehun Euroopan parlamenttia, koska esimerkiksi aluekehitysrahastot antavat meille mahdollisuuden parantaa ihmisten elinolosuhteita. Kiitos teidän työnne. Tämä on erittäin suuri edistysaskel tällä saralla ja on tärkeää hyvin vaikea tietää, voivatko jäsenvaltiot hyödyntää näitä määrärahoja vai eivät me tulemme näkemään tämän sitten käytännössä. Ja sitten vastaan Rova Inetfeldille. Valitettavasti en voi vastata konkreettisiin kysymyksiin, mutta mitä tulee sosiaaliseen osallistumiseen, meille on erittäin tärkeää torjua syrjäyttämistä syrjäytymistä ja syrjimistä, joka perustuu etnisiin alkuperään työpaikalla ja myös muualla. Meille on tärkeää kouluttaa viranomaisia. Heidän tulisi olla ennakkoluuloista vapaita, kun he tapaavat asiakkaita. Meidän tulisi myös auttaa ihmisiä, jotka auttavat romaneja niin, jotta voisivat edistää paremmin romanien etuja. Mitä tulee Schengeniin, haluaisin sanoa seuraava. Unkarin puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että nämä kaksi asiaa ei kuuluisi yhteen. Romanikysymys ja näiden valtioiden liittyminen Schengeniin, niitä ei tulisi niputtaa samaan. Me haluaisimme taistella tämän puolesta. Me haluaisimme, että Romanista ja Bulgariasta tulee Schengen-alueen jäsen. Me olemme yksi alueen maista. Meillä ei ole liian suuria toiveita. Katsotaan, onnistummeko tässä vai emme seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta olisi todella paha, jos nämä kaksi asiaa yhdistettäisiin. Jotkut jäsenvaltiot tekevät niin ja se ei ole hyvä asia. Kiitoksia. Thank you. You want to make an additional... Haluatteko vielä lisätä jotain? Olkaa hyvä. Eh, még azt, azt szeretném egyrészt köszönöm szépen a Minulla on vielä hiukan lisättävä. Olen todellakin kiitollinen teidän kysymyksistänne. Halusin kiittää teitä. Jos teistä tästä on hyötyä, voimme tavata uudestaan puheenjohtajakauden lopulla. Silloin olen kyllä valmis uuteen vierailuun ja haluaisinkin kutsua teidät mukaan Unkarin järjestämien tilaisuuksen. Tulemme kertomaan tarkemmin näistä eri tilaisuuksista. Ja toivottavasti saatte myönteisen kuvan Unkarista silloin, kun siellä vierailet. Kiitos course, minister. Totta kai, ministeri, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että mielellämme teemme kanssanne hyvin läheistä yhteistyötä Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Erityisesti tällä alalla, joka on merkittävä huolenaihe. Se on ollut asialistalla jo pidemmän aikaa koko Euroopan parlamentissa erityisesti tietenkin täällä libe valiokunnassa Sosiaalinen osallistaminen Euroopan unionin tavoitteena Lissabonin sopimuksen kautta. Ja syrjinnän vastainen taistelu, totta kai. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, kun puhutaan romaniväestöstä kautta Euroopan unionin. Keskustelu jatkuu, mutta yleisesti ottaen – mielellämme. Totta kai tapaisimme teidät jälleen live-valiokunnassa, jotta voimme keskustella puheenjohtajakautenne aikaansaannoksista. Tämä sanottuani haluaisin vain toivottaa teille onnea menestystä. Kiitos, että tulitte kertomaan tänne live jäsenille Unkarin puheenjohtajakauden painopisteistä – Kiitos kaikista vastauksista ja kiittäisin myöskin jäseniä siitä, että jäsenet pitivät puheajastaan kiinni. Toivon, että tapaamme teitä ja kuulemme teistä koko puheenjohtajakauden aikana. Kiitos jälleen kerran. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä on vielä yksi esityslistan kohta käsiteltävänä ja meillä on aikaakin sitä käsitellä. Se on tärkeä aihe, se liittyy Euroopan unionin terrorismin vastaiseen politiikkaan, tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet. Tämä esityslistan kohta käsitellään päivänä, jolloin suremme eilisen Moskovan terrori-iskun uhreja. Me tuomitsemme tällaiset terroriteot ja olemme sitoutuneita vielä paremmin yhdistämään toimiamme, jotta voidaan luoda Euroopan unionin terrorismin vastainen strategia ja politiikka – Joten lähdemme keskustelemaan työasiakirjasta komission tiedonannosta EUn terrorismin vastaisesta politiikasta, aikaansaannoksista ja tulevista haasteista. Valiokunta aloitteisen mietinnön osalta Esittelijänä on Sofia Innetvelt. Ja hänen esityksensä jälkeen lähdemme keskustelemaan. Ehkä kuulemme myös komission ja puheenjohtajavaltion edustajia, jotka ovat täällä paikalla. Edustaja Sipel, halusitteko esittää työjärjestyspuheenvuoron? Olkaa hyvä. No, I mean, you were, you were asking for the floor, the same... Ai, pyysitte puheenvuoroja te myös. Selvä. Nyt kuuntelemme edustaja Netfeltiä. Uh, you rightfully... Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikein viittasitte eilisiin tapahtumiin. Uskoakseni jokainen tällainen terroriteko muistuttaa meitä siitä, että todella tarvitsemme terrorismin vastaista politiikkaa, joka on tehokasta. Se on tässä koko ajatuksena. Kuitenkin viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana terrorismin vastaisessa politiikassa on hyvin vähän arvioitu tehokkuutta. Minun työasiakirjassani Tämä on siis luonnos ja sitten kirjoitan varsinaisen mietinnän, Katson viimeksi kulunutta kymmentä vuotta ensiksi, että terrorismin vastaista politiikkaa ei olisi ollut sitä ennen, mutta syyskuun 11. päivän jälkeen terrorismin vastainen politiikka on muuttunut luonteeltaan hyvin perinpohjaisesti. Ja myös siksi, että eurooppalainen yhteistyö on lisääntynyt tämän kymmenvuotiskauden aikana. Kaikkia poliittisia toimia aina arvioidaan. Riippumatta siitä, luodaanko infrastruktuureja, toteutetaanko sosiaalipolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa – kaikilla aloilla. Ja erityisesti tänään talouskriisin aikoina jokaisen on huolehdittava budjettikurista ja siksi on huolehdittava siitä, että kaikkien toimien osalta pohditaan, ovatko toimet välttämättömiä, tehokkaita ja kuinka paljon ne maksavat. Terrorismin vastainen politiikka ei kuitenkaan tunnu altistuvan samantyyppiselle demokraattiselle valvonnalle. Siksi mielestäni on erittäin hyvä, että lähdemme käymään tätä keskustelua. Euroopan parlamentti on useat kerrat vaatinut perinpohjaista eurooppalaisen terrorismin vastaisen politiikan arviointia hyvin laajassa mielessä. Euroopan komissio on nyt ensimmäistä kertaa yrittänyt tehdä tällaisen arvioinnin. Olen iloinen siitä, että jotain on nyt pöydällä, mutta samalla toteaisin, että Tämä on hyvin vaatimaton esitys. Sanon tämän varovaisesti, koska siinä vain yhteenvedonomaisesti esitetään muutama toimi, johon on ryhdytty ilman, että arvioidaan, onko turvallisuus lisääntynyt näiden toimien takia. Toimien tarkoituksena kai on huolehtia turvallisuudesta, onko asemamme siis turvallisempi kuin aikaisemmin. Tämä on ihan oikeutettu kysymys, eikä tähän kysymykseen vastata Euroopan komission asiakirjassa. Ja siihen, siinä puututaan vain tiettyihin toimiin, esimerkiksi valtava henkilötietojen kerääminen on suljettu ulkopuolella, vaikka tämä on hyvin merkittävä kategoria. Siksi työasiakirjassani on sanottava, että byrokraattisista syistä, joita en ollenkaan ymmärrä, tämä asiakirja on jaettu kahtia, vaikka työasiakirjoja on kaksi, haluaisin vakuuttaa, että yhdestä tekstistä on tässä kyse. Pyrin luomaan kysymysten luettelon ja näiden kysymysten pohjalta tulisi tarkkaan arvioida terrorismin vastaista politiikkaa. En vielä anna vastauksia, tai johtopäätöksiä, vaan esitän vain kysymyksiä, jotka mielestäni ovat oikeutettuja. Haluaisin kuitenkin esittää yhden keskeisen suosituksen Euroopan komission suuntaan. Erityisesti toivon, että tuette tätä ajatusta. Mielestäni kattava arviointi on tarpeen ja siihen tarvitaan riippumattomien asiantuntijoiden paneeli. Turvallisuusalan asiantuntijoita, budjettialan asiantuntijoita, kansalaisvapauksia tuntevat, siis kattavasti eri alan asiantuntijoita – mutta ulkopuolinen paneeli, koska selkeästi Euroopan komissio ei pysty tai halua tällaista kunnollista arviointia tehdä. Lisäksi tällaisessa arvioinnissa pitäisi katsoa ennen kaikkea sitä, miten tehokkaita toimet ovat olleet. Toimiin ryhdytään, koska halutaan turvallisuutta, mutta saadaanko niiden pohjalta turvallisuutta? Ymmärrän toki, että tämä ei ole matematiikkaa, määrällisten asioiden todentaminen tässä hankala, mutta jotain on voitava sanoa, jos, koska jos toimien tehokkuudesta ei voida sanoa mitään, meidän on sanottava, että voimme kyseenalaistaa niiden tarpeellisuuden. Joten yksityiskohtaisesti pitää katsoa ei ainoastaan ennaltaehkäisyä, vaan myös tutkintaa ja syytteeseen asettamista, koska nämä ovat eri osia tuota turvallisuuden lisäämistä. Toinen tärkeä kategoria – johon meidän on tutustuttavan kustannukset. Kuten sanoin, kun budjetit ovat tiukoilla, voimme nähdä, että kaikki kansalliset hallitukset hyvin tiukkaan katsovat budjettejaan ja budjettiesityksiä ja hyvin tarkkaan katsotaan jokaista senttiä, jota käytämme. Kansanterveys, koulutus, kaikenlaiset tärkeät aiheet ovat tässä tar- tarkkaan tutkittavana. Terrorismin vastainen politiikka on politiikkaa, josta haluaisin myös tietää, kuinka paljon siihen käytetään. En halua sanoa, onko se liikaa vai liian vähän, mutta pitäisi katsoa EU-budjettia ja myös kansallisia budjettia, koska suurin osa määrärahoista tulee sieltä. Tiedoksenne Euroopan parlamentin tutkimusosasto on aloittanut tutkimuksen ja parin kuukauden kuluttua käsittääkseni saamme enemmän lukuja, jotta tiedämme tarkemmin, mistä puhumme. Mielestäni on hyvin mielenkiintoista, että oma budjettiosastomme ei tällaisia lukuja pysty meille antamaan. Tuo on hyvin mielenkiintoista. Lisäksi pitäisi katsoa sitä, miten suuri osa kustannuksista tulee maksettua yksityisellä sektorilla, koska usein terrorismin vastaiset toimet tällä hetkellä jäävät yksityisen sektorin varaan esimerkiksi lentokentillä. Lentoyhtiöt myös joutuvat vastuuseen. Telekomyritykset, pankit joutuvat toteuttamaan tällaisia julkisia tehtäviä. No ihan hyvä niin, mutta samalla syntyy taloudellista ja hallinnollista taakkaa. Ja minun mielestäni pitäisi arvioida sitä, kuinka suurista summista on kyse. Kolmas elementti, sitä ei tarvitse sen kummemmin selittää, mutta terrorismin vastainen politiikka ja sen vaikutukset kansalaisvapauksiin, perusoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteisiin, tuskin tästä tarvitsee sen enempää puhua, koska tästä aiheesta on puhuttu paljon täällä valiokunnassa. Ja yksityiskohdat löytyvät sieltä työasiakirjasta. Neljäs tekijä lopulta. Demokratinen valvonta – demokraattinen tilivelvollisuus, terrorismin vastainen politiikka on siirtynyt paljon poliisitoiminnasta, oikeuslaitosten toiminnasta kansallisen turvallisuuden suuntaan. Myöskin tiedustelupalveluiden suuntaan ja siksi on hyvin vaikea demokraattisesti valvoa, mitä tapahtuu, tai vaatia tilivelvollisuutta kaiken kaikkiaan tässä. Ja tällainen EUn tiedustelupalvelu on nyt jotenkin alkamassa. On sellaisia ryhmittymiä, jotka toimivat hiukan salaisesti. En ole ihan niin hölmä, että ajattelisin, että tällaisten ryhmien kokoukset pitäisi myöskin lähettää netissä, mutta mm kansalliset tiedustelupalvelut ovat myöskin jonkinlaisen demokraattisen valvonnan alla. Ehkä tietty valiokunta parlamentissa, omassa parlamentissamme, tällä valiokunnalla on oma nimensä. Se kuitenkin valvoo tiedustelupalvelun toimintaa ja vastaava valiokunta pitäisi saada myös Euroopan parlamenttiin, koska jos meillä on ikään kuin – eurooppalainen tiedustelupalvelu, niin kyllä siihen vaaditaan myös riittävä demokraattinen valvonta. Ja yksi suosituksista on siis työsekirjassani tämä. Ja lopulta, jos saadaan kattavan arvioinnin tulos, niin se loisi sitten pohjan tulevalle terrorismin vastaiselle politiikalle – Eli tähän mennessä on niin, että ei ole tiedetty, onko politiikka tehokkaasta ja silloin ei pitäisi pyytää, että tehdään lisää ja lisää tuota samantyyppistä työtä. Se oli kovin tehokasta. Ensin pitäisi pysähtyä katsomaan, mitä tähän mennessä on tehty ja sitten muotoilla tulevaa terrorismin vastaista politiikkaa tuolta pohjalta. Pitäisi myöskin katsoa nykykehityksiä. Kaikki olemme nähneet, mitä Tunisiassa on tapahtunut viime viikkoina, Algeriassa – ehkä samantyyppistä on lähdössä liikkeelle. Entä Jemen? Sieltä on peräisin monet terrorismitoimet. Ja sitten aikataulu lopulta. Nyt teillä on työasiakirja käytössänne. Laadi mietintöluonnoksen teidän tämänpäiväisen panoksenne pohjalta – ja normaalin menettelyn kautta äänestysvaliokunnassa äänestys täysistunnossa toivottavasti kesän korvilla. Lisäksi on ehdotettu, että järjestetään kuulemistilaisuus, jotta voimme kuulla eurooppalaisia asiantuntijoita. Ehkä kutsumme myöskin muita kuin eurooppalaisia asiantuntijoita, amerikkalaisia turvallisuusalan asiantuntijoita, mutta myöskin äsken mainittujen muiden alojen asiantuntijoita. Ja tuon kuulemistilaisuuden jälkeen voimme esittää tarkistuksia ja siirtyä äänestämään. Kiitos oikein paljon huomiostanne ja mielelläni kuulen teidän puheenvuoronne. Puheenjohtaja no mikrofonia. Ensin jäsenet. Edustaja Diastemera. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä hetkellä minulla on kyllä tehtävää muissakin valiokunnissa, mutta tämä kysymys on nyt niin tärkeä, että haluan tehdä tavallaan ilmoituksen, se on seuraavanlainen. Demokratian viholliset ovat kaikkien, kaikki ne, jotka haluavat asettaa omat tavoitteensa, ajatuksensa ja sanella tällä tavalla demokraattiselle kansalle lailla tai muilla keinoin. Terroristit hyökkäävät ihmishenkiä vastaan, hyökkäävät elämäntapaamme vastaan ja haluavat poistaa oikeusvaltioon. Jäsenvaltioiden turvallisuus, puolustusvoimien tehtävä on legaalisempi pyrkiä takaamaan kansalaisten turvallisuuden ja vapauden ja tämä kaikki ansaitsee meidän tunnustuksemme. Jotta voidaan tarttua kunnolla tähän mietintöön, tässä tarvitaan tietynlaisia mm, aineksia. Minun mielestäni tarvitaan tietoa, kokemusta, joka ei ole sama kuin tiedot, objektiivisuutta, jonkinlainen horisontti tavallaan, mm, ottaa selvä konsultoida. Täytyy tuntea myös kansalliset toimivaltuudet näin arassa kysymyksessä ja sitten toisaalta täytyy antaa suurta merkitystä mietinnössä uhrien moraaliselle ylivallalle ja heidän suojelulleen. Nyt kuitenkin minun mielestäni täytyy huolehtia koordinaatiosta, en, ennak, ennaltaehkäisypolitiikoissa ja samoin reaktiotoiminnassa. Terrorismin vastaisen taistelun koordinoijan rooli, Europolin rooli, Eurojustin rooli, Situation Centerin tehtävä, samoin jäsenvaltioiden viran, vastuuviranomaisten tehtävä, niin, niin kuin Sofi sanoi, tätä kaikkea pitää analysoida ja pohtia kaikki terrorismin vastaiset asenteet ja toiminnat terrorismia vastaan. Tässä pitää ottaa huomioon demokraattiset oikeudet ja kaikki pitää alistaa perusoikeuskirjalle, joka on tästä primäärioikeutta EU-ssa. Tulen tekemään yhteistyötä Sofiin kanssa, tulen esittämään tarkistuksia. Tarkistukset liittyvät myös demokraattiseen valvontaan, demokraattinen valvonta on normaalia käytäntöä jäsenvaltioissa. Ja toivotan hänelle menestystä tässä työssä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Edustaja Voselino. Sono molto interessato. Tämä aihe kiinnostaa minua hyvin paljon myös, koska minulle annettiin asiakirja, joka liittyy Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiaan, joten uskon, että voimme tehdä paljon yhteistyötä, mitä tulee alustaviin tutkimuksiin ja periaatteisiin, joiden täytyy tietysti kunnioittaa Euroopan unionin perusperiaatteita. Tässä ei ole mitään epäilystäkään, mutta joiden täytyy, olla, joiden täytyy hyvin konkreettisesti käsitellä sisäisen turvallisuuden kysymyksiä. Tällä päivänä äh, Venäjän terroristihyökkäys vaikuttaa meihin hyvin paljon. Viimeisen äh, kymmenen vuoden aikana on hyvin paljon keskitytty terrorismiin, mutta me emme saa unohtaa, että on myös muita uhkia Euroopan unionille. Yksi niistä on varmastikin järjestäytynyt rikollisuus. Äh, tänään keskustelussa ministerin kanssa tuli esiin yhteys järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä. Ja tämä on asia, jota on mielestäni tutkittava hyvin huolella, koska jos on totta, että eh, terrorismilla ja järjestäytyneellä rikollisuudella on aivan eri tavoitteet, niin kuitenkin eh, on käynyt ilmi, että tietyissä yhteyksissä eh, näiden välillä on yhteistyötä aina ei rikosta voida selkeästi määritellä. Se ei, ei aina välttämättä selkeästi ole terroriteko tai järjestäytyneen rikollisuuden harjoittama teko. Haluaisin tulevaisuudesta puhua myös, meidän tulisi myös puhua Euroopan unionin vakaudesta ja rauhallisuudesta. Pyytäisin siis erittäin läheistä yhteistyötä ja toivon, että voimme tuoda tärkeän panoksen tähän keskusteluun. Kiitoksia. Edustaja Santini. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Felt tästä tehdystä työstä ja selkeästä kysymyksistä. Kysymyksiä on paljon ja vastauksia niihin kaivataan. Ensin siitä, mitkä ovat terrorismin vastaisten toimien tulokset Euroopan ulkopuolella. Terrorismin vastaisia toimia käytetään tai väärin käytetään, jotta saadaisiin hiljaiseksi ihmisoikeuden puolustajat Ugandassa näin on nähty myös muualla. Toimet johtavat sensuuriin sanomalehdissä ja siihen, että rajoitetaan ihmisoikeusaktivistien toimintatilaa ihmis edustaja YKsta on selkeästi viitannut näihin ongelmiin. Edustaja Netfeld haluaa tutkia kaiken viime vuosina tehdyn ja näiden toimien tehokkuuden. Haluaisin lisätä tähän muutaman sanan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt katsotaan sitä, että purettaisiin joitain terrorismin vastaisia toimia siksi, että niillä toimilla rikotaan perusihmisoikeuksia. No tämä olisi voitu keksiä kymmenen vuotta sitten, mutta ja kyllä me tietysti heille sanoimmekin tämän, mutta nyt on kyse siitä, että tilannetta uudelleen tarkastellaan ja nyt tuntuu siltä, että ajankohta on oikea tiettyjen toimien purkamiselle, tietyn lainsäädännön purkamiselle. Mielestäni olisi hyvä tehdä kaksi asiaa. Perusoikeusvirastoa voitaisiin pyytää katsomaan sitä, mitkä ihmisoikeusrikkomustapaukset on rekisteröity vuodesta 2001, että saisimme yleiskatsauksen. Ja toiseksi, kun keskustellaan se ja lentokysymysten seurannasta, voisimme ajatella valiokuntaloitteista – mietintöä näistä lainvastaisista toimista. Viittaan tässä suositukseen numero seitsemän. Aivan oikeutettu kysymys on, kuinka paljon tämä kaikki maksaa. Ilman, että otetaan kantaa siihen, onko tämä summa liian suuri vai liian pieni. Tämä on järkevä lähestymistapa. Työasiakirjassa ne mainitsette sen, että voitaisiin pohtia myös, kuinka paljon kustannuksia on syntynyt yksityisille yrityksille – ja kuinka paljon veronmaksaja on joutunut maksamaan. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja terrorismin vastaisen koordinaattorin asiakirjasta marraskuulta 2010 siteeraisin sitä, että – Syrjintä, sosiaalinen marginalisoituminen ovat myöskin tärkeitä kysymyksiä terrorismin vastaisessa taistelussa. On liian yksinkertaista sanoa, että syrjintä ja marginalisoiminen johtaa yksille terrorismin tielle, mutta parempi sosiaalinen osallistaminen kuitenkin voisi pienentää niiden ihmisten määrää, jotka saattaisivat olla valmiita väkivaltaisiin toimiin. Hän esittää tavoitteenaan sitä, että tutkitaan terrorismin vastaista toimintaa juuri tällaisen syrjäytymisen osalta. Tämä voisi olla varmasti hyvä asia myös tähän asiakirjaan. Lopulta keskeistä on se, että 10 vuotta syyskuun 11. päivän jälkeen saisimme selkaa siihen, mikä on laillista, mikä laitonta, mikä on sallittua, mikä ei koska jatkuvasti keskustelemme moraalisesti näistä kysymyksistä, emme keskustele oikeudelliselta pohjalta tai pohjana ihmisoikeudet. Kiitos. Kiitos edustaja Hankis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tämän työasiakirjan suunta on hyvin selvä ja looginen mikä on hyvin harvinaista täällä, jos näin saan sanoa. Tämä on hyvin tieteellinen lähestymistapa, joka teillä on, ja haluaisin onnitella teitä siitä. Olen erittäin iloinen nähdessäni työnne. Minulla on kaksi kysymystä. Minulla on enemmänkin kysymyksiä, mutta meillä on liian vähän aikaa. Nämä ovat kaksi ongelmaa, joita haluaisin käsitellä. Ensinnäkin haluaisin lähtökohtana käyttää seuraavaa tosiseikkaa. Keskustelut terrorismin vastaisuudesta äh, keskittyvät joihinkin avainkysymyksiin ja suurimmassa osassa asioista olemme samaa mieltä, mutta on muutamia avainkysymyksiä, joista vielä keskustellaan ja nämä kysymykset liittyvät yksityisyyteen ja turvallisuuteen tai tasapainon löytämiseen yksityisyyden suojan ja turvallisuuden välillä. Ja kun tämä tasapaino järkkyy, eri ihmiset vaativat erilaisia ratkaisuja tämän tasapainon löytämiseksi. Annan teille esimerkin yhden vain ajan säästämiseksi. Me keskustelemme phishingista ja ähm, profiloinnista usein ja monet ovat sitä mieltä, että meidän ei tulisi mennä liian pitkälle tietojen keräämisessä, jotta emme rikkoisi henki, henkilösuojaa, mutta on ihmisiä, jotka pitävät turvallisuutta erittäin tärkeänä, tärkeänä asiana ja pitävät sitä yhtä tärkeänä kuin Äh, henkilöllisyyden suoja, ja minä olen yksi näistä. Uudet uhat, kuten terrorismi ja sen monimuotoistuminen, en nyt voi mennä tässä yksityiskohtaisemmin näihin asioihin, niin jos me vastustamme profilointia, niin meidän täytyy olla hyvin selkeitä määritelmissämme tieteellisiä, kuten tekin olette. Meidän täytyy erottaa nämä kaksi asiaa. Meidän täytyy perustella tämä erottelu, hyväksyä yksi ja kieltää toinen. Toinen asia liittyy vastavuoroisuuteen. Me odotamme, että Yhdysvallat antavat meille tietoja takaisin vastapalveluksena, joten meidän täytyy määritellä joku viranomainen, joka Euroopan unionissa saa tämän tiedon. Jotkut ovat sitä mieltä, että sitten olisi hyvä paikka, tai Eurojust tai Europol voisi täyttää tämän roolin. Meidän täytyy tehdä päätös tästä ja luoda eurooppalainen PNR-järjestelmä. Minusta on yllättävää, että tämä uusi strategia menee siihen suuntaan, että sanotaan, että emme tarvitse erillisiä eurooppalaisia PNR-tietoja. Minusta tämä on yllättävää no niin, johtopäätöksenä arkaluontoiset ja avoimet kysymykset terrorismin torjunnassa otetaan esiin tässä työasiakirjassa riippumattavina tieteellisinä asioina, joista asiantuntijat keskustelevat ennemminkin kuin parlamentti. Tämä on totta, mutta onko meillä riippumattomia asiantuntijoita? Ehkä he ovat riippumattomia eri osapuolista, mutta he eivät ole riippumattomia omista arvoistaan. Minä luin erään, eri tutkimuksia viime aikoina liittyen terrorismin torjuntaan ja samat mielipideerot löytyvät tieteilijöiden keskuudesta kuin eh, kansanedustajien keskuudesta, koska avainkysymyksissä toiset ihmiset ennemminkin suojelevat yksityisyyttä ja toiset mieluummin suojelevat turvallisuutta. Minä luen tutkimukset, joita aiotaan tehdä lähitulevaisuudessa, mutta pelkään pahoin, että ongelmat nousevat aina uudelleen esiin, kun tehdään tutkimus, mutta ratkaisuja ei löydy helposti. Olen samaa mieltä kanssanne ja tämä on toisen kysymykseni pohjalla. Olen samaa mieltä siitä, että sitten pitäisi antaa ulkosuhdehallinnon alaiseksi ja sitten on tarpeen saada aikaan riippumatonta parlamentaarista valvontaa. Te mainitsitte oman jäsenvaltionne ja Unkarissakin on parlamentissa oma valiokunta, mutta meillä on ongelma, koska tämän valiokunnan jäsenet joutuvat saamaan turvallisuuspalvelun ähm, selvityksen. Oletteko tutkineet tätä, jos tällaista valvontaa on? Jos tämä ei liity turvallisuus toteamiseen, turvallisuusluokitukseen, niin jos me emme tällaista käytä, käytämme tällaista valiokunnassa, niin onko, onko mitään eu virastoa joka on valmis tekemään turvallisuusselvityksen tällaisen ö, valiokunnan jäsenistä? Olen ystäväni Agustinin kanssa samaa mieltä ja varjoesittelijänä tälle strategialle. tekisi mielelläni yhteistyötä kanssanne näistä erittäin käytännönläheisistä teknisistä kysymyksistä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Sipel. Kiitos puheenjohtaja. En ole aina ihan varma, onko terrorismin vastaisella terrorismilla yksi tavoite, mutta jos arvojen ja demokratiamme kyseenalaistaminen on tavoitteena, meidän pitäisi tietysti erityisesti huolehtia siitä, että me vahingossa itse työstä tilannetta tuohon suuntaan. Tärkeää on se, että perinpohjaisesti puhumme emme ainoastaan yksittäisten toimien välttämättömyydestä – ja toimivuudesta, vaan puhutaan kokonaisuudesta ja kokonaisuuden vaikutuksesta kansalaisoikeuksiin ja demokraattisiin perusperiaatteisiin, jotka ovat meille ratkaisevan tärkeitä. Uskoakseni vielä on tärkeää tarkkaan katsoa sitä, ovatko toimemme, jotka ovat järkeviä EUn ja kolmansien maiden välillä, tieteen vaihtoon liittyvät esimerkiksi, ovatko ne toimet välttämättömiä myös EUn sisällä – kun EUn sisällä on voimakasta poliisin ja oikeuslaitosten välistä yhteistyötä, jota vielä ollaan laajentamassa, joten uskoisin, että samoja toimia ei useinkaan tarvita EUn sisällä kuin mahdollisesti tarvitaan suhteissamme kolmansiin maihin. Haluaisin täydentävästi kuitenkin vielä todeta Anna Heedin nimissä jotain ja jatkan siksi puheenvuoroa englanniksi. Anna Head on varjoesittelijänä EUn terrorismin vastaista politiikkaa käsiteltäessä. Hän ei voi olla täällä tänään, joten haluaisin esittää muutaman kysymyksen hänen nimissään. Anna ensinnäkin haluaisi todeta, että työasiakirjat ovat erittäin hyviä ja hän tukee näitä monia relevantteja kysymyksiä komission tiedonantoon liittyen. Erityisesti hän tukee sitä, että keskitytään perusoikeuksiin ja vaaditaan parempia analyysejä kustannuksesta ja hyödystä, jota voimme nauttia näiden toimien kautta. Hänellä olisi kuitenkin lisää kysymyksiä, hän olisi enemmän analyysiä ja keskusteluita seuraavasta kolmesta aiheesta. Ensinnäkin lisää selvityksiä siitä, mihin toimiin pitäisi ryhtyä EU-tasolla, mihin jäsenvaltioiden tasolla. Todeten, että jäsenvaltiot ovat päätoimijoita tällä politiikan alalla. EUn tasolla on rajallista avoimuutta ja tämä on hankalaa erityisesti tietosuojakysymyksissä. Tietenkin on puhuttava myöskin subsidiariteettiperiaatteesta puhua erilaisista näkökannoista jäsenvaltioiden kesken terrorismin vastaisessa taistelussa ja siitä, minkälaisia eri kokemuksia jäsenvaltioissa terrorismista on. Toiseksi, komission analyysit tällaisesta profiloinnista – erityisesti suhteessa EUn lainsäädäntöön perusoikeuksista. Ja kolmantena viimeisenä kohtana yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus on jo mainittu. Tämä liittyy terrorismin internetin käyttöön. Komission tiedonannossa on sanottu, että tämä olisi tärkeä ja aina eri mielestä tämä ansaitsee lisäanalyysiä. Kiitos. Kiitos, edustaja Strasser. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, tämä on hyvin tärkeä aihe. Menee pidemmällekin kuin tämä valiokunta ja haluan kiittää niitä, jotka ovat aloitteen tehneet. Tätä eivät ainoastaan osoita kauheat eilisillan tapahtumat, vaan käytännössä joka viikko, kun kansalaiset matkustavat ja heitä rajoitetaan liikkumisen vapaudessaan. Tämä osoittaa myös, että tarvitsemme eurooppalaista koordinointia, jonka on mentävä pidemmälle kuin mitä meillä tähän mennessä on, ja ylipäätänsä yhteistyötä Euroopan ja niiden kumppaneiden kanssa, jotta tämä turvallisuusaihe kiinnostaa. On myös tärkeää, että täällä käymme tätä periaatekeskustelua, koska noin kymmenen vuoden ajan, ehkä vähän enemmän, maailma on muuttunut periaatteellisesti tässä asiassa ja nyt on tärkeää arvioida tilannetta, katsoa miten mennään eteenpäin ja mitkä ovat meidän prioriteettimme. EPPn puolesta haluaisin tarjota täyttä yhteistyötämme esittelijälle. Varjoesittelijänä haluaisin tämän tehdä myös ihan henkilökohtaisesti. Juuri tällä hetkellä teidän työasiakirjoihinne voin ottaa kantaa ainoastaan tämän kirjallisen äh, asiakirjan pohjalta, mutta olemme valmiita joka äh, menettelyn vaiheessa tekemään yhteistyötä ja luomaan yhteisiä tuloksia. Tässä asiakirjassa on muutamia tärkeitä äh, periaatteita esitelty, joita EPP kannattaa. Perus periaate eh, on se, että tarvitaan strategiaa eikä ad hoc menettelyjä, se, että tarvitaan arviointia, eh, se, että halutaan tällaista karttaa, mutta eh, me tässä oikeastaan vaadimme vain sitä, mitä komission jäsen meille lupasi ja minkä hän kuulemisessaan lupasi ja työohjelmassa. Se, mitä meillä tähän mennessä on siitä olemme samaa mieltä, se ei vastaa sitä, mitä me odotamme. No, tietenkin turvallisuus maksaa, ja se on ihan selvää. Samalla tavoin pakolaispolitiikkaa maksaa ja syrjinnän vastaisuuspolitiikka maksaa, mutta me tarvitsemme turvallisuutta ja turvallisuus tar- turvallista tarvitaan siis, mutta sen täytyy olla tehokasta. Sen on oltava perusteltua ja sen oltava suhteessa kansalaisten vapauden rajoittamiseen. Jos nyt ajattelen esimerkiksi tämän nesteasetuksen, nestekuljetusasetuksen tehokkuutta, niin tämä osoittaa hyvä, hyvin tämän. Tässä sanotaan, että henkilökohtaisten tietojen keruu rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja käytetään järkeä, jotta automaattisten tietojen keruuden takia viattomat kansalaiset eivät joudu kärsimään. Tämä on totta. Emme voi toimia niin, että 80-90 prosenttia kansalaisista joutuvat tähtäimeemme, vaan 2-3 prosenttia korkeintaan ja muut on jätettävä ulkopuolelle. Se, mikä komission tiedonannossa ei näy selvästi ja joka työasiakirjassakin mainitaan vain reunalla, on salaisten palvelujen, tiedustelupalvelujen rooli. Tietenkin tämä on pääasiassa kansallinen kysymys, tässä olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa, mutta ei tällaista asiakirjaa oma-aloiten mietintöä voi tehdä, jos ei laajalti käsitellä myös yhteistyötä äh, tiedustelupalvelujen kanssa ja tiedustelupalvelujen koordinointia Euroopan unionissa. Ja tietenkin kansallisessa parlamenteissa on paljon hyviä käytäntöjä ja tietenkin niitä voi valvoa tehokkaasti ja myös salaisesti. Se on mahdollista. Lisäksi haluaisin kannustaa siihen, että me käsittele tätä asiaa ainoastaan turvallisuusalalla, vaan että myös ulko- ja puolustuspolitiikka kattaa tämän aiheen. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että yhteydessä eurooppalaisen puolustusstrategiaan, miten työt on jaettu, kuka tekee mitäkin. Ja jos katsotte Naton uutta strategiaa, joka hyväksyttiin Lissabonissa, ja siinä mainitaan erityisesti terrorismin torjunta ja myöskin siviilikriisin hallinta. Tässäkin on mielestäni tarpeen, että käsitellään sitä, kuka tekee mitäkin milloin ja mitkä ovat painopistealueet. Kokonaisuudessaan olette esitelleet erittäin kunnianhimoisen työasiakirjan ja valtaisen määrän ehdotuksia, analyysejä, tutkimuksia, kuulemisia ja niin poispäin, jotta tulos olisi toteutettavissa. Mielestäni pitäisi ehkä määritellä tiettyjä prioriteetteja, niin että katsomme, mitä tarvitsemme ensin, mitä sitten ja mitä vasta viidenneksi tai kuudenneksi ryhmämme puolesta tarjoan vielä täyttä yhteistyötä ja myöskin äh, olemme valmiita ottamaan vastuuta yhteisestä tuloksesta ja toivottavasti pääsemme hyvään tulokseen. Kiitoksia. Kiitos hyvät kollegat. Muistuttaisin siitä, että meillä on vielä melko pitkä lista tässä ja aamupäivän kokous päättyy 12.30. Me jatkamme työtämme kolmelta iltapäivällä. Meillä on silloin muutama tunti aikaa ja sitten palaamme tänne vielä huomisaamuna kuulemaan Unkarin puheenjohtajavaltion oikeusministeriä yhdeksältä aamulla, joten pyydän, että todella teette parhanne ja autatte tässä aikataulun kanssa, jotta me joudu tässä pyytelemään anteeksi tulkkauspalveluita, vaan hoidamme asian mahdollisimman hyvin ja saamme vielä aikaa kuulla komissiota ja puheenjohtajavaltiota, joten todella pyydän, että olette tässä avuksi tiukan aikataulun kanssa, edustaja Foss. Vielen Dank. Ich möchte auch, ähm, Kiitos paljon. Minäkin tukisin sitä, että tarvitsemme eurooppalaista terrorismin vastaista strategiaa. Meidän vapautemme, demokratiamme on tässä kyseessä ilman turvallisuutta Tämä ei ole mahdollista ja siksi strategia on välttämätön. Monilla tekijöillä on tässä rooli, kuten täällä on jo sanottu, aivan erityisesti painottaisi vielä uutta teknologiaa. Kybersota, niin kutsuttu, ja koko rahoituskysymykset, nettirikollisuus myös. Joten nämä ovat asioita, jotka tuovat uuden teknologian tähän keskusteluun. Kustannusten osalta haluaisin vielä sanoa, että mielestäni on niin, että jos ei makseta tänään, niin kansantalouden osalta maksaa enemmän. Eli jos emme toimi ennaltaehkäisevästi, meidän pitäisi olla valmiita investoimaan nyt tulevaisuutta varten. Sitten kollega Sargentinille suuri osa sanotusta ei vastaa minun, minun käsitystäni terrorismin vastaisesta strategiasta. Tuo oli enempi poliittinen julkilausuma, joten pyytäisin, että täällä keskitytään olennaiseen siihen, mikä voi olla tehokasta yhteisessä terrorismin vastaisessa strategiassa. Erityisesti ennaltaehkäisy, tuomioistuinten toiminta ja tietenkin demokraattinen valvonta ja tilivelvollisuus. Sí. <coughs> Quería decir que... Minä niin haluaisin sanoa, että turvallisuus terrorismin vastaisessa politiikassa on, ainakin tällainen turvallisuus on siis utopiaa. Ja ainakin minä ja Estö tämän tiedämme. Jos pyydetään yleisellä tasolla tehokkuutta, turvallisuutta, niin tämä on aika riskialtista. Ja annan yksinkertaisen esimerkin. Ehkä tämä ei usein tule mieleen, mutta minusta tämä liittyy tähän turvallisuuskysymykseen, miksi on vaikea saavuttaa turvallisuutta. Esimerkiksi veljeni Alberto Alberto, kun hän oli Sevian kaupungin pormestari, niin hänet murhattiin etan toimesta hänen vaimonsa rinnalla. Kyseinen järjestö yleensä liitetään Baskimaahan, koska he yrittävät siellä toimia useimmiten, mutta tämä vaikuttaa koko maahan. Kaikkia attentaateja järjestetään ympäri maata. Muutaman päivän ennen veljeni salamurhaa kysyn häneltä, pelkäsikö hän ryhtyykö hän toimenpiteeseen, oliko hänellä turvamiehen. Hän sanoi, että ei, älä ole yhtään huolissasi, olen 800 listalla. Ja hänet sitten murhattiin muutaman päivän päästä ja kolme lasta ja jorvoksi. Siis vaimo kuoli myös. Jos hän olisi ollut suojeltu, niin ei varmaankaan häntä olisi voitu tappaakaan. Johtopäätös, jonka voimmeko vetää, on, että on varsin vaikea suojella kansalaisia ja käytännössä lähes mahdotonta suojella kaikkia. Hän kuitenkin oli selkeä objekti poliitikkona, silti hän ei saanut suojelua. Ja haluan kiittää esittelijää siitä, että hän ottaa tämän asian esille ja laatii valiokunta sen mietinnön terveysvastaisesta taistelusta, koska uskon, että se on todella tarpeellista. Ja näin kaikki, mitä teemme kansalaisten elämän hyväksi, niin se on hyvä. Haluan myös sanoa, että voitte luottaa oman yhteistyöhön ja toivottavasti voin auttaa tässä lopputuloksen laatimisessa. On yksi asia, jonka haluan sanoa tässä yhteydessä. Terrorismin uhrit saavat mielestäni varsin vähän huomiota. Se on kiinnittänyt minun huomiotani. Ja minä haluaisin hiukan palauttaa heille, uhreille heidän heille kuuluvan aseman. Olisi erittäin tärkeää, että tässä mietinnössä otettaisiin huomioon minun kantani uhreista. Muuta sanottavaa minulla ei nyt ole ja toivon, että voimme puhua terrorismista ilman mitään ennakkoluuloja ja komplekseja, en, ilman ennakkoluuloja. Yleensähän toimitaan aina vähän samalla tavalla ja turvallisuuden ja vapauden vaaka on sanotaan aina toinen painaa hiukan enemmän ja olen suuri vapauden rakastaja niin kuin tekin, mutta jos ei tunne tätä asiaa, ei tiedä missä terrorismi on kyseessä, joten pitäisi äh, katsoa asiaa ilman ennakkoluuloja ja tässä niin esittelijällä kuin teilläkin, muillakin on kaikki tukeni, jos Mutta jos toimitaan ennakkoluisella tavalla, niin ette voi kyllä luottaa minun tukeeni. Kiitos edustaja Brans. Kiitos puheenjohtaja. Terrorismin syiden tunnustaminen on hankalaa, koska syyt saattavat sekaantua oikeutukseen tässä, eikä mikään voi oikeuttaa sitä, että tapetaan viattomia ihmisiä poliittisten syiden takia – jos ajatellaan islamistiterrorismin syitä, se ei kata tietenkään kaikkea terrorismia, mutta lähestymistapaan vaikuttaa aggressiiviset sodat, sodat muslimimaihin, Irakiin ja Afganistanin. Tällaisista sodista pitäisi luopua myös siitä, jota suunnitellaan tulevaa sotaa, jota suunnitellaan Irania vastaan. Toiseksi politiikkaamme lähidän politiikkaan. Vaikka tuo on hyvin hankala konflikti. Se ei ole erityisesti meidän asiamme. Meidän pitäisi pyrkiä jättäytymään tuon kriisin ulkopuolelle eikä olla siellä puolueellisia. Meidän ei pitäisi lähteä siitä, ettei profiloida sellaisia ihmisiä, jotka ovat nyt terrorismista epäiltyjä. Nyt muslimeja ehkä usein, aikaisemmin usein irlantilaisia, kuten Espanjassa kuulimme. Ehkä Espanjassa olisi usein paskimaan kansalaista mutta jos sitten on englantilaisista opettajista, jotka eivät eläkkeellä halua enää työstyttää oppilaita, vaan yhtä terrorismiin. Oli kyse mistä ihmisryhmästä siis tahansa, meidän pitäisi profiloida sellaisia, jotka ovat epäiltyneet terrorismitoimista. Kiitos. Kiitos edustaja Roita. Děkuji. Eh, já jsem si vědoma, že už není vlastně čas. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaa ei enää ole paljonkaan, mutta pidän kovasti tämän mietinnön rakenneesta, jonka kollegamme on laatinut, joten nyt vain ihan muutama huomio koskien suosituksia, että täällä lopuksi esitetään. Lisäisin vielä ennaltaehkäisyn. Mielestäni tämä tästä puuttuu. Samoin salaisen palvelun rooli, se tuli täällä jo esille muiden kollegojen suulla. Sitten vielä oma asiansa liittyy terroristijärjestöjen rahoittamiseen. Vaikkakin tietysti joskus terroristit ovat yksilöitä, jotka eivät kuulu mihinkään terroristijärjestöön. Sitten vielä henkilötietojen suojelu. Tämä on todellakin tämän valiokunnan tehtävä suojella, valvoa, että henkilötietoja suojellaan. Pitää varmistaa siis henk- systemaattisesti henkilötietosuoja, mutta meidän pitää keskittyä myös äh, se ilmoita vastaan. En nyt halua mennä yksityiskohtiin. On olemassa tällaista nettiverkkorikollisuutta. Ja Tästä on tulossa erittäin vakava ongelma tällä hetkellä. Toinen ongelma, joka ansaitsee maininnan mietinnössä, on joustavuuden välttämättömyys toimenpiteissä, mutta myös silloin, kun poistetaan tiettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi nesteiden kuljetus lentokoneissa. Mehän tiedämme, että USAn hallinto on sitä mieltä, että nämä toimenpiteet eivät ole tarpeeksi pitkälle meneviä ja haluaa rajoittaa tätä, mutta itse asiassa valvontaa vielä jatketaan, tai kontrolle, kontrolleja vaan on tiri, ähm, kiristetty Brysselinkin kentällä. Esimerkiksi lääkkeiden kohdalla minä itse olen lääkäri ja näin tällaisen konfliktin äh, virka, virkailijan ja matkustajan väillä, joka tarvitsi nämä lääkkeet, mutta joutuu kuitenkin heittämään ne roskiin. Äh, lentokentällä. Tällaisia aspekteja pitää pystyä muuttamaan. Ikävä kyllä meillä ei ole välintä kaikkea muuta, mutta parlamentissa meillä kuitenkin on tiettyjä keinoja. Ikävä kyllä komissio ei meitä tarpeeksi kuuntele kun keskustelemme tästä direktiivistä kolmatta sitten tärkeämpää on taistelu ja tietojen, suojelu. Edustaja Ladford. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, en et ollut täällä ensimmäisessä osassa keskustelua kuulemassa Sofi Netveltin esitystä, kun olin toisessa valiokunnassa keskustelemassa työn seurannasta, palauttamisesta ja kidutuksesta. Ja tavallaan tähän liittyviäkin kommentteja minulla olisi myös erityisesti – suhteessa esittelijän suositukseen numero 6 ja 7, terrorismin vastainen politiikka ja demokraattinen valvonta ja se, rikotaanko lainsäädäntö ihmisoikeusstandardeja. Tuo työ on yhdistettävä tuohon seurantaan. Toivon, että Libe-valiokunta ja ihmisoikeusalivaliokunta – sopivat siitä, että huolehditaan seurannasta, katsotaan mitä on tapahtunut, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet meidän kolmen vuoden takaisen mietinnön pohjalta. Meillä oli juuri hyvä kokous Amnestin ja aikaisemman YK kidutusasioita hoitavan Manfred Monakin kanssa. Eli pitäisi yhdistellä Sofiinet Veltin työtä työhön, jota tehdään näiden kahden valiokunnan välillä juuri tuon palattamisen ja kidutusseurannan osalta. Suositukset yksi ja kaksi. Minusta tuntuu, siis täysin tuen näitä, mutta mielestäni tärkeää on se, että pyritään arvioimaan miltä kunnollisen terrorismin vastaisen strategian tulisi näyttää. Ja silloin on tärkeää todella ajatella rikosoikeudellista näkökantaa tässä, koska siinä on syntynyt ongelmia monessa maailmankolkassa aikaisemmin ja Euroopassa ja Yhdysvalloissa viimeksi 10 kymmenen vuoden aikana terrorismin vastaiset toimet tavallaan kasvoivat oikeudellisen suojan ja normien ulkopuolella. Ja nyt on palautettava nämä toimet rikosoikeudelliseen yhteyteen, jonka tarkoituksena on tutkia, asettaa syytteeseen ja tarvittaessa tuomita terroristit. Tarkoituksena ei ole lähettää heitä johonkin salaisiin leireihin – jos heitä voidaan kiduttaa, vaan kyse on siitä, että huolehditaan oikeudesta. Annetaan rikosoikeuden toimia. Kollega Sargentin, joka on lähtenyt, kommentoi, kun tulin saliin yhdistyneen kuningaskunnan terrorismin vastaisten toimien tarkastelua. Siitä kuulemme huomenna lisää Tämä on tärkeä asia, joka on yhdistyneessä kuningaskunnassa esillä ja, ja kaikki välineet on saatava juurrutettua tutkinnan ja syytteisen asettamisen valoon, ei tavallaan erillään rikosoikeudellisesta järjestelmästä. Point, uh, mention was made of, uh, Täällä mainittiin myös profilointi. Minä laadin mietinnön parlamentin nimissä lähes kaksi vuotta sitten profiloinnista. Ja siinä suositeltiin, että katsoisimme tarkkaan, onko kyse laillisesta toiminnasta, eikä paljonkaan ole tapahtunut tuossa suhteessa, mutta yleisesti olisin sitä mieltä, että tällainen yleinen profilointi on tehotonta, syrjivää, eikä saikaan niitä tuloksia, joita halutaan. Se on tehotonta. Meidän pitäisi kuitenkin ottaa huomioon tällainen älykäs tiedustelupalvelu ja tutkintatoiminta poliisin toimissa. Erityinen rooli profiloinnissa on, kun ajatellaan rikollisten profilointia silloin, kun on tiettyä tietoa mahdollisista epäilyistä. Lopulta ehkä omassa maassani tällä hetkellä myös tutkitaan Lontoon pommiiskuja heinäkuun viidenneltä päivältä. Silloin voidaan myöskin katsoa sitä, mitä turvapalvelut tiesivät ennen näitä pommiiskuja. Joten tavallaan katsotaan terrorismin vastaista politiikkaa, katsotaan tiesivätkö turvallisuuspalvelut jotain, mikä olisi mahdollisesti estänyt – näiden pommiiskujen toteuttamisen. Koska aina, kuten kollegani sanoi, me haluamme, että tiedustopalvelun ihmiset puhuvat poliisien kanssa. Ja paljon ongelmia ja väärinkäytöksiä on juuri syntynyt siksi, että tämä ei onnistu. Kiitos viimeiset kohdat ennen kuin esittelijä käyttää loppupuheenvuoron. Pyydän puhumaan lyhyesti. Edustaja Morvai. Kiitoksia. Olen erittäin iloinen nähdessäni tämän uuden lähestymistavan vastata terrorismiin. Ja tässä otetaan esille että vain koska poliisi, hallitus puuttuvat yksityishenkilöiden elämään, kuuntelevat heidän puhelinkeskustelutaan seuraavat terveellisiä tapahtumia, niin emme välttämättä ole pystyneet saavuttamaan siltikään tavoitteitamme, nimittäin tehokasta taistelua terrorismia vastaan, joten itse asiassa ei ole varmaa, että mitä enemmän puuttuu ihmisten yksityiselämään, sen enemmän rikkoo yksityisyyttä, että taistelee samalla tehokkaammin terrorismia vastaan. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Kaikkein tehokkain toiminta olisi vetää pois sotilaamme Irakista ja Afganistasta suosittain tätä omalle maalle, niin unkalaiset sotilaat takaisin, ei heillä ole mitään tekemistä näissä maissa, mutta tietysti samalla näkee suuren vaaran, mikä tämä suuri vaara sitten on. Lainsäädäntö, se liittyy lainsäädäntöön, lain soveltamiseen on tiettyjä ilmiöitä, jotka käyttävät terrorismin pelkoa hyväkseen ja luovat tilaisuuksia valtioille ja sellaisille palveluille hyökätä opposita vastaan oikeusvaltioperiaatteen ulkopuolisesti ja siksi suosittelisin valiokunnalle tai koko parlamentille, että laadittaisiin tällainen neuvoantava elin. Ehkä se voisi olla liitteenä teidän mietinnössä, Tämä konsultoiva mm, elin juristi arvioitisi, arvioitisi kaikki lainsäädäntötoimet, joilla taistellaan jäsenvaltio EU-tasolla. Termin vastaan mainitsin tässä Unkarin. Tässä laissa puhutaan ihmistä, jotka mahdollisesti liittyvät terrorismiin. Näitä ihmisten puhuta voidaan kuunnella, heitä voidaan valvoa heitä voidaan kuulustella, mistä tätä voidaan mitenkään hyväksyä demokratiassa oikeusvaltioperia- äh, oikeusvaltiossa. Olisi hyvä, että olisi riippumaton juristien työryhmä, joka valvoo menettelytapoja, joita otetaan käyttöön tässä taistelussa. Esimerkiksi Unkarissa varsin kiinnostavalla tavalla on vain yksi iso tapaus, joissa rikosoikeuksien toiminnon ryhdytty ja tässä toimitaan niin sanottua hunnioryhmää vastaan – adó eh, korrupciós eh, ügyek feltárását. Tässä oli kyseessä taloudellinen korruptio. Tämä liittyy tavallaan myös poliisiin. tämä ryhmää johti herra Budohase, joka on yksi kaikkein tunnetuimmista oppositiohenkilöistä parlamentin ulkopuolella. Ja nyt on varsin kiinnostavaa, että hän on hänet on asettu syytteeseen. Hän on vankilassa ah, hirveissä oloissa. Hän syytetään syy, terrorismista no, nyt niin on. Mielestäni tällainenkin esimerkki voitaisiin ottaa teidän mietintöönne. Tämä siis riippumaton asiantuntijaryhmä, joka valvoo toimia jäsenvaltiossa. tämä ryhmä voisi valvoa Unkarin toimia, toimenpiteitä ja minkälaisia olosuhteita on vallalla vankiloissa, mitä viranomaiset, valtioviranomaiset tekevät. Ja tämä riippumaton elin voisi valvoa, nauttivatko ihmiset oikeudenmukaista oikeudenkäynnistä. Kiitos komission edustaja. sitten haluaisi esittää seikan ehkä muutaman minuutin ajan ennen kuin kuulemme esittelijän loppupuheenvuoron. Thank you, Chairman. Uh, many... Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta antaa muutamia ensi ajatuksia ja olen ottanut huomioon kaikki argumentit, jotka täällä on esitetty ja olemme komission puolelta täysin tietoisia demokraattisen valvonnan merkityksestä ja yrityksistä rationalisoida tätä hyvin arkaluontoista kysymystä erilaisten paneelien, asiantuntijoiden ja teknisen arvioiden kautta. Tätä hyvin paljon arvostetaan, mutta kaksi kommenttia meidän näkökulmastamme. Ensinnäkin komission esittämä tiedonanto viime vuoden heinäkuulta on poliittinen arvio. Se ihan selkeästi sanotaan, että se on poliittinen arvio. Sen tarkoitus ei ole olla tekninen arvio EUn terrorismin torjuntastrategiassa, jonka 2005 hallituksen valtionpäämiehet hyväksyivät ja e, tiedonannossamme heinäkuulta sanotaan ihan selvästi, että me pidämme tätä strategiaa vielä validina ja siinä tunnistettiin, tunnustettiin myös sisäinen turvallisuus tiedonanto. Siinä tunnistettiin tulevia prioriteetteja, jossa hän, joihin hän aikoo keskittyä tulevina vuosina. Se on hänen poliittinen päätönsä. Toiseksi tekninen arvio oli meillä mielessä, kun viime heinäkuulle teimme tätä poliittista suun tiedonantoa, mutta kattava tekninen arvio on erittäin hankala. Vaikka menitte työasiakirjassanne niin hyvin moniin yksityiskohtiin, me näemme tässä melkein ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ehkä odotukset tällaiselle tutkimukselle ovat suurempia kuin mitä lopputulos voi olla. Miksi näin? Koska ensinnäkin terrorismin torjunta on jatkuvasti muuttuva aihe. Toimenpiteet, joita on tehty menneisyydessä, eivät takaa, että tulevaisuudessa ollaan vielä ajan tasalla. Katsotaan esimerkiksi lentoliikennettä. Toiseksi EUn terrorismin torjuntapolitiikka on ainoastaan täydentävää kansallisille politiikoille, joka on pää toimia tässä. Miten arvioitte EUn toimenpiteiden vaikutuksen, kansallisten toimenpiteiden vaikutuksen? Mitä parametreja näiden vaikutusten arvioinnille on terrorismin torjunnassa? Meillä ei ole ollut mitään suurta hyökkäystä viime vuosina tai useampia pienempiä hyökkäyksiä. Siksi on erittäin vaikea tehdä objektiivisia, uskottavia parametreja. Ja viimeiseksi, mutta ei vähäisimpänä, mikä teidän määritelmänne on terrorismin torjuntatoimenpiteille. Niitä itse asiassa on hyvin vähän. Monilla toimenpiteillä on monenlaiset vaikutukset. Ne tulevat poliisiyhteistyöalalta tai sosiaalipolitiikasta, äh, koulutuspolitiikasta, integraatiopolitiikasta. On hyvin vaikea äh, arvioida niitä kustannusten kannalta tai hallintotaakan äh, kannalta, mikä on terrorismin torjuntapolitiikkaa, eh, mikä ei, ja siksi komissio eh, uskoo paljon enemmän temaattisiin eh, politiikoihin, esimerkiksi kun arvioitiin eh, tiedonvaihtoa oikeus- ja sisäalalla. Tämä on temaattinen lähestymistapa, joka antaa kattavamman kuvan, mutta ei liian laajaa kuvaa. Ja toiseksi jokaista yksittäistä toimenpiteistä tästä varten, ja tänä aamuna keskustelemme tästä ehdotuksesta, eh, yritämme antaa kokonaisen kattavan kuvan kaikista pitkän tähtäimen eh, ja lyhyen tähtäimen kustannuksesta. Tämä me voimme tehdä, mutta mutta kaikki muu on melkein mahdotonta. Kiitos, Unkarin ministeri. Ja kultamme huomasimme, että puheenjohtajan valtio ei ehkä halua erityisen kiireellisesti nyt kommentoida tätä aihetta, joten jos teille sopii, annamme puheenvuoron edustajan Feltille. Varmaan hankala, mutta varmaan teet parhaasi, jotta saat vastattua kaikkien täällä kuultuun. Kiitoksia lyhyden vuoksi. En tiivistä mitään keskustelua, koska suurin osa täällä on ollut läsnä. Ihan pari huomiota haluan kyllä sanoa jotakin komissiolle. Mielestäni on kiinnostavaa panna merkille, kuinka aloitamme keskustella terrorismin vastaisen politiikan arvioinnissa tähän mennessä, siis menneisyydessä, mutta sitten pikkuhiljaa keskustelu siirtyy tulevaisuuteen. Sen tarkastelun haluaisin koristaa kollegoille, että nyt me puhumme arvioinnista, emme uuden strategian laatimista. Se on ehkä seuraava vaihe, mutta ensin tarkastelemme, mitä tähän mennessä on saatu aikaan ja mitä on tehty. Toinen asia, niin kuin Rova Himenes aivan oikein otti esille, tämän ei pitäisi olla mitään ideologista keskustelua, vaikkakaan minulle mitään ideologiaa vastaan. Mutta paljon viimeisen kymmenen vuoden keskustelua tapahtunut oletusten pohjalta. Joskus aika villejäkin oletuksia on tehty, jotka eivät perustu minkäänlaisiin faktoihin ja mielestäni tämän toiminnan tehtävänä ensimmäistä kertaa on saada nyt faktoja pöydälle, koska kaiken tyyppisiä lausuntoja annetaan aikaisemmin. Tänään ministeri puhui siitä, että kiireesti tarvitsemme Euroopasta PNR-järjestelmää, koska nyt on turvallisempaa lentää EUn e ulkopuolella kuin sisäpuolella. Minä Minusta tämä on kyllä aika villi oletus. Minkälaisia todisteita meillä tälle on? Ehkä niitä on, ehkä olen erehtynyt, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana aina kun olemme pyytäneet todisteita, niin emme ole koskaan niitä saaneet. Ja lopuksi vielä Euroopan komissiolla. Olen pahoillani. Olen todella ratkaisevalla tavalla eri mieltä teidän lausunnostanne. Niin jos te sanotte, että on lähes mahdotonta osoittaa politiikan hyödyllisyyttä ja tuloksellisuutta, niin olen kyllä pahoillani. Samassa lause lähes sanoitte, että terrorismin vastainen strategia on vieläkin pätevä ja, ja siksi jatkamme samalla strategialla perustuen mille? Mille tämä siis perustuu? Me aina kuulemme näitä väitteitä, terrorismin vastainen politiikka on välttämätöntä, hyödyllistä. Ehkä on ja oletan, että pitkälti on, mutta haluaisimme kuitenkin faktoja todistaa enkä usko, että mikään muu politiikan saara voisi noin vain todeta, että me ei nyt kiireesti tarvitsemme uutta siltaa tai rautateitä. Emme voi osoittaa, että se on tarpeen, mutta luottakaa nyt meihin, mehän olemme hallitus. Ei, kyllä kelpaa paremmin, pitää pystyä. Ja työasiakirjassa niin mielestäni olen antanut pitkän luettelon erittäin konkreettisista kysymyksistä, joihin voidaan kyllä vastata. Jos niihin ei voida, voida vastata komissiosta, niin silloin teidän ei pitäisi mitään ehdottaakaan. Te sanotte, että teidän asiakirjanne on poliittinen arviointi siitä, mitä on tähän mennessä saavutettu. Niin, sitä se juuri ei ole. Te arvioitte, mitä on päätetty mutta ette edes arvioi sitä, miten toimenpiteitä on täytäntöönpantu. Se on oma kysymys, johon nyt edes koske tässä tekstissä, siis täytäntöpanokysymys. Useinhan näitä toimenpiteitä sanellaan meille, mutta kuitenkaan niitä sitten edes kunnolla täytäntöön pannaan, ja vaikka ne ovat niin välttämättömiä ja kiireellisiä, te ette ole arvioineet, mitä on saavutettu. Me emme tänäänkään tiedä teidän asiakirjan pohjalta, olemmeko yhtään enemmän turvassa kuin kymmenen vuotta sitten. Olen sitä mieltä, että olette oikeassa, kun sanotte, että on erittäin vaikeaa asettaa objektiivisia barometreja, mutta pitää kuitenkin yrittää. Tämähän on demokratia. Koko tämän päivän keskustelu liittyy demokratiamme suojeluun, perusvapauksemme suojeluun. Tästä on kyse. Jos me emme usko enää kansanvaltaan, enkä demokratiseen valvontaan, avoimuuteen, tilivelvollisuuteen, niin sitten voisimme kyllä palata kotiin. Jos ryhmän näin kalliisiin toimenpiteisiin, jos usein pikkuruisen kyynän, jotka hyötyvät näistä toimista. Ihmiset ansaitsevat rahaa varsinainen teollisuuspyöritämän ympärillä. Minä olen liberaali, eikä minulla mitään vastaa rahan ansaitsemista vastaan, mutta puhutaan kuitenkin selvästi, kenen rahoja käytetään ja mitä varten. Kenen vapauksia rajoitamme? Jos komissio voi, ei voi osoittaa mitään tästä, niin silloin meidän ei pitäisi hyväksyä enää minkäänlaisia toimenpiteitä tässä parlamentissa. Lopuksi sanotte, että on vaikea tehdä eroa terrorismivastaisen politiikan, politiikan välillä, koska te kutsuitte näitä monia toimia monitavoitteisiksi. Monet toimenpiteet on vain perusteltu terrorismivastaisuudella ja sitten siinä ohessa on luotu tällaisia toimivaltuuksia julkiselle viranomaisille, jotka, että miten liittyy terrorismivastaisen taisteluun ja on kyllä joitakin toimenpiteitä, joihin on tutustunut paremmin kuin muihin, joiden kohdalla uskallan kyllä sanoa, että terrorismin vastainen taistelu on tässä varsin rajallista, tässä hyöty on varsin rajallista, jotkut taas eivät mitenkään liity terrorismiin. Ja juuri tämän tyyppistä tietoa meidän pitäisi saada pöydällä, koska me puhumme kansalaistemme oikeuksista, me puhumme kansalaistemme turvallisuudesta ja me puhumme heidän rahoistaan. Ja olemme velkaa kansalaisille, että pystymme selittämään sen, mitä täällä oikein teemme, joten minä luotan Euroopan komission, että se toimii yhteistyössä parlamentin kanssa, niin kuin kaikki kollegatkin ovat täällä olleet yhteistyökykyisiä ja on Toivottavasti näin saadaan hyvää arviointia ja voidaan varmistaa tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitos edustaja Netfeld. Melko julkilausuma. Keskustelu jatkuu. Olemme yrittäneet paljon aikaamme. Kiitokset tulkeille. Kiitos teille kaikille osallistujille. Tämä oli pitkä aamun keskustelu. Kokous päättyy. Jatkamme tänään iltapäivällä kolmelta. Kiitos.